Welcome to the second part of the employment. Tervetuloa tähän toisen osioon työllisyysvaliokuntaamme tänä päivänä. Lähdemme liikkeelle keskustelusta Iljana Ivanovan kanssa. Hän on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja hän, hän on täällä tänään siksi, että pyysimme häntä tulemaan tänne esittelemään vähän yksityiskohtaisemmin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen EUn nuorisotakuusta. Toiminta käynnistetty, mutta edessä täytäntöpanoon kohdistuvia riskejä. Hän oli vastuullinen tilintarkastaja tässä yhteydessä, kuten varmasti tiedätte. Nuorisotakuu liittyy nuorisotyöllisyysaloitteeseen läheisesti. Varmasti sitäkin kommentoitte. Oikein Sydämellisesti tervetuloa. Mielellämme kuuntelemme nyt teidän kantojanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin suuri kunnia olla täällä paikan päällä. Olen entisenä jäsenenä. Tämä toinen kerta, kun me esitämme tämän erityisraportin varmiten tämä on budjetin valvontavaliokunnassa myöskin olleet. Ja uskon, että tämä osoittaa sen, että olet kiinnittänyt huomioon tämän asian, tämä sen asian tärkeyden. Nuorisotyöttömyyden ongelma. Tuskin minun tarvitsee tästä kertoa enempää yksityiskohtaisemmin. Nuorisotakuu nuorisotyöllisyysaloitteen kanssa tehtiin EU-ssa, että kaikki nämä nuoret työttömät voitaisiin saada oikealle polulle. Ja ne antaa, antaisivat taas myönteisen vaikutuksen yhteiskuntaan. Tämä on aika rahoituksesti kallis, ohjelma, mutta mikä vaihtoehto sitten meillä olisi? Tämä aiheuttaa suuria taloudellisia kustannuksia, työttömyyskorvauksia, menetyt tulot, menetyt verot ja eurofundin mukaan noin 153 miljardia euroa vuodessa, eli yli 1 prosenttia EUn e PKTstä. Kun näyttää tämän asian näin tärkeä, ja se vaikuttaa suurimpaan osaan jäsenvaltioita, niin oli tärkeää toimia aikaisessa vaiheessa ja antaa teille päätöksentekijöille selkeä, ajankohtainen kuva nuorisotakuuohjelmasta. Toivomme todellakin, että tämä onnistuu ja haluamme antaa teille objektiivisen arvioinnin, jotta voidaan sitten parantaa ohjelmaa ja että se toimisi nopeammin. Olen täysin samaa mieltä eilisen eh, viikon neuvoston kanssa käydyn täysistokeskustelun tuloksista. Kyllä, tämä ei ole mikään yleisratkaisu, vaan tämä on askel oikeaan suuntaan, johon pitää antaa sitten myöskin talouskasvua tukevia toimia lisäksi. Nuorisotakuu pyrkii antamaan lyhyen aikavälin tukeen nuorille, mutta tietenkin tarvitaan myöskin pidemmän ajan rakenteellisia muutoksia jäsenvaltioissa, että voidaan sitten nopeammin päästä koulusta työelämään ja välttää sitä, että nuoret jäävät jälkeen. Meidän raporttimme karvioista on, komission oikeaa tukea jäsenvaltioille nuorisotakuujärjestelmissä ja katsoo myöskin mahdollisia riskejä, jotka liittyvät täytäntöönpanoon. Mitä me näimme oli se, että yleisesti ottaen komissio on antanut tarpeellista ja nopeaa tukea nuorisotakuun järjestelmissä neuvoston suositusten mukaisesti. Esimerkiksi komissio on antanut tukea jäsenvaltioille nuorisotakuun järjestelmän luomisessa viisi kuukautta suosituksen jälkeen ja on tehnyt myöskin ajankohtaista arviointia ja olemme myöskin tunnistaneet puutteita. Mutta komissio ei tarpeeksi ottanut huomioon kolmea aspektia, jotka ovat IT, digitaaliset kyvyt ja yhteinen oppiminen asiat, nämä jäävät liian vajaiksi. Jäsenvaltioiden pitäisi uudistaa ohjelmien komission arvioinnin pohjalta. Olemme nähneet kolme riskialuetta – nuorisotakuun täytäntöönpanossa. on rahoituksen tar- riittävyyttä ja tarjo- tarjonnan hyvää laatua ja sitten myös se tapa, millä komissio raportoi ja valvoo ohjelmaa. Ensinnäkin rahoituksen riittävyys. Kun katsotaan, kuinka laajaa nuorisotyöttömyys on, niin pitää tietenkin katsoa tarpeesta rahoitusta eri lähteistä. 2014 ja 2002 ohjelmakaudelle tämä rahoitetaan 2,7 miljardia EUn budjetista, nuorisotyöllisyysaloitteista, mutta lisärahoitus tarvitaan lyhyen aikavälin toimiin nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen, no, työpaikkojen etsimiseen ja koulutusjärjestelmiin tarvitaan tukea. Joosimme, että mitään vakavaa arviointia ei ole kulujen suhteen nuorisotyöttömyydestä, nuorisotyöttömyydestä. Joten pitää katsoa myöskin tämän täyttöönpanokuluja, ja se vaatii rakenteellisia muutoksia. Ja yhdeksän jäsenvaltiota ei antanut tietojaan heidän kansallisesta rahoituksestaan. Toinen tärkeä aspekti on se, että komissio ei tehnyt vaikutusten arviointia ennen kuin he ottivat nuorisotakuuta. Meillä on ilon arvioinnit, joissa todetaan, että jos todetaan, että euroalueen kulut 2012 olivat 21 miljardia vuodessa – Ja kun nyt puhutaan sitten koko voimakaudesta. Ja huomasimme, että kokonaisrahoituksen tiedot ja niiden puutteellisuus saattaa vaikuttaa lopputulokseen ja rahoitusvaikutuksiin. Erityisesti nuorisotyöttömien tilanteeseen. Ja toinen riski joka liittyy sitten hyvälaatuisen tarjonnan laatuun. Tämä on oikeastaan nuorista kuin ydin. Ja suosituksessa katsotaan, että 25-vuotiaat voi saada, ihmiset pitää saada hyvänlaatuista työllisyyteen johtavaa koulutusta. Mutta ei ole mitenkään tarkemmin kerrottu, mitä on hyvälaatuinen tarjonta ja kuka tällaisen määritelmän tekisi. Tarjonnan laatu on meistä avainasia. Ilman, että määritellään tarkemmat tekijät, minkä kestoisia somuksia ja minkä näköisiä korvauksia annetaan, niin olemassa riski, että nuorille tarjotaan työpaikkoja, jotka todellakaan kehitä heidän tulevaisuuden näkyviään työllistymisen osalta. Ja tämä tilanne saattaa johtaa myöskin epäjohdonmukaisen täytäntöönpanoon EUn sisällä eri jäsenvaltioiden kesken. Kolmanneksi, mutta kaikkein vähäisimpänä riskinä voidaan todeta, että valvonta- ja raportointipuitteisto, sitä laajakin kehittämässä, jotta saataisiin nuorisotakuun täytäntöönpanosta selkeä kuva, niin kaikkia toimia pitäisi ennakoivasti hallinnoida ja meidän mielestä laajemmat yleisvaltaiset raportointimenetelmät, ne ovat olleet alun perin järjestelmässä mukana. Tukevia toimia on olemassa EU-ohjauskauden puitteissa ja neuvoston työllisyyskomiteassa, mutta neuvoston suositusten mukaisesti, kun tarkastimme asioita, huomasimme, että parlamentille ei anta tätä raportointia eteenpäin ja myöhemmin raportin julkistamisen jälkeen huomasimme, että komissio päätti kuitenkin raportoida myös parlamentille asiasta. Lopuksi haluan vain todeta muutaman sanasen meidän suosituksistamme, jotka perustuvat meidän toteamuksiimme. Me teemme teemme kolme suositusta, joilla voidaan parantaa nuorisokakuun tehokasta täytäntöönpanoa. Ensimmäinen liittyy rahoitukseen. Suosittelemme, että jäsenvaltioiset antavat selkeän ja laajan yleiskuvan kustannuksista, kaikista suunnitelluista toimenpiteistä, jotka koskevat nuorisotyöllisyyden luomista, jotta komissio voi sitten arvioida sitä, mikä on se kokonaisrahoituksen tarve, jota tarvitaan. Sitten Tarvitaan tarjonnan laadun parantamista. Komissio voisi tehdä tiettyjä laadullisia määritelmiä työpaikkojen, harjoittelupaikkojen, oppisopimuspaikkojen osalta. Ja EUn budjetti voisi perustua siihen määritelmiin, jossa määritellään hyvälaatuinen työpaikkatarjonta työllisyysaloitteen mukaisesti. Ja lopuksi katsomme raportointiasioita erotamme, että neuvosto voisi tehdä sen vertaa kokonaisvaltaista raportointi järjestelmässä rakennetoimenpiteitä ja toimenpiteitä koskevat yksilöitä, mutta erotimme myös, että nämä tulokset raportoidaan ei pelkästään neuvostolle, vaan myöskin parlamentille. Ja kuten totesin aluksi, olemme kaikki toivorikkaita, että nuorista kustulisi menestystarina – ja että kaikki EU-toimijat jäsenvaltioiden kanssa tekevät parhaansa saadakseen nopeasti tuloksia aikaiseksi. Ja haluan kiittää myöskin tässä vaiheessa komissiota heidän rakentavasta lähestymistavastaan ja yhteistyöstään tilintarkastukseen. Ja haluan kiittää myös teitä puheenjohtaja ja hyviä jäseniä täällä, että kutsuitte minut paikan päälle. Odotan innolla teidän kommenttejanne ja kysy- kysymyksiänne. Kiitoksia. Introduction. Kiitos tästä johdannosta. Totta kai kaikki jäsenet voivat esittää kysymyksiä, mutta lähdemme kuitenkin liikkeelle nuorisotyöllisyysaloitteen esittelystä ja varjoesittelijöistä, joten edustaja Moran Shahtia on ensimmäinen puhuja. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon rouva esittelijälle, joka on tullut meille tekemään selkoa tästä erittäin tärkeästä, mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Miten te miellätte nuorisotakuun ja nuorten työllisyysaloitteen? Minä loin teidän raporttinne. Niin se on erittäin mielenkiintoinen. Kuitenkin muutama kommentti on noussut jo mieleen. Olemme voineet niistä jo aiemmin keskustella ja ehkä voisi jotain syventää myös yhdessä ja mikä parantaisi näitä määräyksiä. Ensimmäinen kohta, joka, jonka olemme todenneet maaperältä, se on suuri sekaannus, joka vallitsee joka on, havaittavissa jopa jäsenvaltioiden korkeimmilla tasoilla, mutta ihan ruohonjuuritasolta sitä löytyy, eli siis koko haarukka alusta loppuun nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite. Se on äärimmäisen valitettavaa, koska loppujen lopuksi tiedotustoiminta hallitusten päämiesten taholta ja valtioiden päämiesten taholta nuorisotyöllisyysaloitteessa on, on vähän nakertanut meidän maaperäämme tässä tavoitteen haussa siinä, että Euroopan sosiaalirahasto on kohdentanut nuoret työttömät ensimmäiseksi tärkeimmäksi kohderyhmäkseen. Tämä nuorisotyöllisyysaloite, kun se on kohdennettu alueisiin, joilla nuoret 15-25-vuotiaat ovat yli 25 prosenttisesti työttöminä, niin tämä vähän katoaa ja, ja tämä on nyt synnyttänyt suurta sekaannusta alhaalta ylös Ensimmäinen kohta, josta meidän pitää todella nähdä vaivaa, on tiedottaminen tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta, mitä se pohjimmiltaan tarkoittaa ja siis mikä on sen perimmäinen tarkoitus poliittisesti, mitä se merkitsee tämä nuorisotakuu ja sitten meidän täytyy vahvistaa tätä nuorisotyöllisyysaloitetta olisi erittäin valitettavaa, koska ruohonjuuritasolla maakunnissa alueissa, jonne minä menen, ei ainoastaan omassa maassani, vaan muissakin maissa olen voinut havaita, että hankkeen vetäjät eivät aina tiedä, miten, miten tämä politiikka pitää sijoittaa sinne ruohonjuuritasolla maaperällä paikan päällä toimintaan. Nuorisotyöllisyysaloite on vähän heikentänyt ehkä meidän nuorisotakupolitiikkaa siinä mielessä. Toinen asia, josta haluaisin kuulla teidän mielipiteenne, saada teidän reaktionne sekannuksen poistamiseksi. Kuinka välttämätöntä meillä on olla hankkeita? Ymmärrän varsin hyvin, kun te haluatte katsoa tämä sillä tavalla, että sitä rahoituksellisesti käytetään hyvin varoja, käytetään hyvin rahastojen varoja, käytetään asianmukaisesti, kai mekin sen tiedämme totta kai. Mutta tänä päivänä nyt hankkeet huutavat poissaolollaan. Näin on. Voisinpa sanoa, että jo useamman vuoden ajan olemme neuvotelleet Euroopan sosiaalirahastosta ja nuorisotakuusta hankkeet hankkeet, hankkeet, hankkeet puuttuvat. Niitä ei ole. Tämä oli toinen kommenttini. Miten me voimme kaikki yhdessä Le, euh, antaa lisäeloa näille hankkeille? Kolmas kohta. Te varmasti muistatte, että me kovasti taistelimme sen eteen, äh, että Euroopan sosiaalirahaston sisällä olisi 20 prosenttia, jotka kohdennetaan köyhyyden vastaiseen taisteluun. Jotenkin köyhyys nuorten keskuudessa kuuluu siihen myös. Kun te analysoitte rahoituspuolta tästä äskettäin, kyllä meitäkin kiinnostaa varsin suuresti saada tämä hankkeiden paikantaminen, miten ne on aivan erityisesti ja missä ne on erityisesti kohdennettu nuorisoköyhyyden poistamiseksi? En haluaisi nyt puhua liikaa, mutta minä Äh, minulla on paljon odotuksia tätä keskustelua ajatellen. Te puhuitte mm, politiikasta. Se on vasta kehittymässä. Minusta tuntuu, että tässä nyt ollaan hapuilemassa vasta ensiaskelia. Meillä on ihan eri nopeuksia eurooppalaisten toimielinten kannalta, jossa me olemme todella halunneet painaa lisää kaasua neuvoston ja komission kanssa – Hekin, heiltäkin on varmasti täällä edustajia paikalla, mutta kyllä pitää seurata sitä, mitä ja miten ruohonjuuritasolla maaperällä tapahtuu paikan päällä. Öö, olen tietenkin ihan samaa mieltä analyysinne kanssa, kun puhutte, että pitää tarjoa, tarjota laadukasta koulutusta, kursseja, harjoittelujaksoja. Kun te puhutte tästä te vähän kysymyksen valoon, mikä on laadukas tarjo, tarjous, tarjous. Ei tässä ole ehkä kyse samasta määrittelystä kaikille eh, nuorille eri tasoilla. Kun meillä on ammattikoulun läpikäyneet nuoret, heidänkin pitää pystyä sopeutumaan tähän ohjelmaan. Meillä on diplomin saaneita nuoria, korkeakoulun läpäkoulutuksen loppuun vieneitä nuoria, niin eivät hän ole samalla tasolla, heillä ei ole samoja odotuksia tähän tarjoukseen, tarjouksiin nähden, eikä heitä voida asettaa samalle jalustalle, samalle tasolle näitä kaikkia nuoria. Meillä pitää pitää muistaa, että tämä nuorisoväestökin on hyvin moninaista ja kirjavaa, mutta kaikkien pitää pystyä hyötymään yhdenvertaisesti tästä politiikasta. Meillä pitää olla hyvin, hyvin harjaantunut katse, kun me tätä arvioimme, koska meillä on vaikeata yleisöä edessämme, heillä on pitkiä odot, paljon odotuksia ja tämä on erittäin raskas ja vaikea tehtävä meille kaikille. Tiedän sen hyvin. Kiitos. Jatketaan puhujalistalla varjoesittelijöillä. Edustaja Benefai SED-ryhmästä. Grazie presidente, grazie. puheenjohtaja, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle ja rouva Ivanovalle tämän raportin julkaisemisesta. Todellakin tarvittiin tätä. On tärkeää ymmärtää nuorisotakuun voimantulon jälkeen nyt vuosi sen jälkeen, kuinka voidaan taistella nuortyötöntä vastaan ja mikä toimii ja mikä ei sitten tässä. Tilintarkastustuomioistuin riippumattomana toimijana on aloittanut keskustelun ja tämä keskustelu voidaan nähdä poliittisenakin kyllä, vaikka olette tietenkin riippumattomia. Tähän liittyy siis tämä nuorisotakuu, joka on tietenkin tärkeä väline tällä hetkellä. Komission tavoitteet ovat aivan hyväksyttävissä. Tarvitaan tietenkin selkeyttä jäsenvaltioiden toimenpiteisiin, varsinkin siinä vaiheessa, kun he käyttävät eurooppalaisia varoja. On tärkeää luoda laaja eurooppalainen valvontajärjestelmä, joka tutkii tehokkuutta välineen osalta. Ja sitten myöskin tärkeää katsoa, että tarjousten laatu on taattu. Ei voida väärinkäyttää nuorisoa, että tavallaan nämä tarjoukset, työtarjoukset muuttuisivat siihen, että ne ihmiset joutuvat huonoisiin, huonoihin työsopimuksiin. Tietenkin tällä hetkellä on vaikea vielä todeta, että kaikki ongelmat on ratkaistu, mutta kuitenkin voidaan kaikkia parantaa vielä huomattavasti varsinkin nuorisotyöttömyyden tilannetta voidaan parantaa. Minun maassani Italiassa on hyvä esimerkki tästä. Me olemme palaamassa kasvun tielle, mutta nuorisotyöttömyys on liian korkealla tasolla. Ja tämän takia juuri puhunkin tässä nuorisotakuusta. Nuorisotakuu ei sinänsä luo uusia työpaikkoja. Tarvitaan myöskin kaikkia muita Euroopan toimenpiteitä, jotta päästään sitten talouden kasvun tielle eri strategisilla sektoreilla, televiestinnässä, digitaalialalla ja niin edelleen. Tässä tarvitaan eurooppaista teollisuuspolitiikkaa. Haasteet ovat kyllä suuria, joten meidän pitää parantaa mekanismien toimintaa ja kehittää niitä. Tietenkin ongelmat ovat monenlaisia jäsenvaltioissa toimielin ongelmia ja byrokratiaa on liikaa ohjelmiin liittyen. Ei nuoret, jotka haluavat osallistua näihin ohjelmiin, mutta myöskin yrityksille on liikaa ja kumppanille on liikaa byrokratiaa. Jo monet nuoret eivät tiedä aloitteen olemassaolosta, vaikka tarvitsisivat sitä. Tässä tarvitaan kaikkien poliittisten ja julkisten toimijoiden tukea – jotta tämä mahdollisuus voidaan paremmin käyttää. Ja komission ja jäsenvaltioiden pitää osoittaa myöskin poliittista tahtoa, että investoidaan nuorisoon. Tehdään kaikki nuorison eteen. Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite ovat sellaisia aloitteita, että voidaan sitten auttaa tätä, mutta myöskin sosiaalirahaston puitteissa asia voidaan katsoa, jotta voidaan taata nuorille taattu tulevaisuus. Eh. Kiitos. Jana Sitnanska. SR-ryhmästä, olkaa hyvä. Veľmi pekne. v prvom rade ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pani Livanovej za, za Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Iliana Ivanovaa tästä erityiskertomuksesta ja alustuksesta. Ne ovat hyödyllisiä. Kuten sanottiin, kaikki ei ole aina ihan selvää ja valitettavasti tämä ei ole selvää myöskään jäsenvaltioille. Tulen Slovakiasta ja tämän kertomuksen pohjalta ja sen pohjalta, mitä olen kuullut, näen tässä nyt suuren kuilun siinä, miten varoja käytetään, miten valvonnasta huolehditaan ja huolehditaan tarvittavista asiakirjoista, kuten täytäntöönpano suunnitelmista. Sosiaali- ja työllisyysministeriön kanssa haluan mielelläni tehdä lisätyötä. Toivon, että käyttöön annettavat varat käytetään järkevästi Slovakiassa, koska uskon, että tämä saattaa olla viimeinen mahdollisuus pelastaa nuorten sukupolvi. Oikein hyvin tiedämme sen, että jos yliopistotutkinnon jälkeen ei löydä työpaikkaa, niin saattaa todella kohdata suuria ongelmia tulevaisuudessa, koska on vaikeaa, kun ei saa kerättyä työkokemusta ja tästä kärsii koko yhteiskunta. Kuten aikaisemmin on sanottu, nämä suositukset, joita teitte, ansaitsevat varmasti tukemme. Ehkä yksi asia vain vielä. Se, että pitäisi parantaa tarjonnan laatua. Tässä tukisin täysin esittelijä Moransa säästien kantoja. Ei ole ehkä nyt ihan paikallaan yhtenäisesti määritellä sitä, mikä olisi korkealaatuista tarjontaa. Puittekin siitä, mitä kriteereitä voitaisiin ottaa esiin, mutta yksityiskohtaisempi keskustelu on varmasti paikallaan, koska nuorten tilanne vaihtelee kovasti, joten tarjonnan pitäisi sopia juuri tietylle nuorelle. Uudelleen kouluttautumistoimet ehkä voisivat olla hyödyksi. Ehkä voisitte selvitellä vielä vähän yksityiskohtaisemmin teidän ajatuksenne siitä, miltä korkealaatuisen tarjonnan tulisi näyttää. Lisäksi toivoisin paremman valvonnan ja seurannan merkitystä. Meidän on tiedettävä, miten varoja käytetään. Tämän ja muiden ohjelmien yhteydessä me usein joudumme huomaamaan, että varoja ei käytetä parhaalla mahdollisella tapaa. Olisi todella ikävää, jos tässä ohjelmassa jälleen tavoitteet, joista yhdessä olemme sopineet, jäävät saavuttamatta. Toivon, että meidän valiokuntammekin on mukana vaikuttamassa siihen, että nämä varat, jotka ovat veronmaksajien varoja, käytetään paremmin hyödyksi. Kiitos Matina Ai ei ole täällä. Edustatte kalderyhmää. I'm from all the group. In fact, mm. I, I had no agreement with... Niin, kyllä olen ryhmässä, mutta Martinin kanssa olen sopinut mitään, että puhuisin hänen puolestaan, mutta kuitenkin, voin puhua. Kolme asiaa. Tämän toimenpiteen vaikutusten arviointiin. Yksi nuorisotyöttömyyden taso on yksi asia näistä. Nämä luvut ovat myöskin komission raportissa mukana jäsenvaltioita, mutta tilastotiedot eivät kerro aina totuutta. Ne pitäisi katsoa laajemman sosiaalisessa ja talouden yhteydessä, ainakin Euroopassa. Täällä on maahanmuuton takia paljon muutosta nuorisotyöttömyyden tilanteessa. Ja tuskin näitä lukuja kaikki voidaan ottaa huomioon nuorisotakuussa. Minä olen Virosta ja meillä on alhaisempi nuorisotyöttömyyden taso. Johtuen siitä, että he vaan poistuvat maasta. Ja vielä yksi asia. Jotkut maat eivät saa tiettyä Euroopan unionin nuorisotakuurahoitusta – koska nuorisotyöttömyys on alla 25 prosentin. Ja tällainen NATS 2 tavoitteena oli Tietenkin tässä tarvitaan vähän eritellympää lähestymistapaa, jonka Saksan NATS 2 alueet hyötyvät tästä ohjelmasta. Mutta tämä on kuitenkin ongelma pienille maille. Koko Viron alue on NATS 2 ja me voi sitten eritellysti katsoa eri alueita tämän alan puitteissa ja meillä on tiettyjä alueita, joissa nuorisotyöttömyys on 25 prosenttia tai yli sen, mutta kalan kokonaisuudessaan ei. Nämä ovat kaksi eri asiaa tietenkin. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Patrick ja Rikke ei ole myöskään paikalla. Edustaja Suber, puhutteko hänen puolestaan vuoryhmän nimissä? Obrigada, Sr. Presidente. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Tämä erityiskertomus on varsin tärkeä. Ohjelma, jossa siitä puhutaan, on kuitenkin siinä määrin riskipitoinen, että se eroaa paljon ennen, paljonkaan aiemmista työllisyysohjelmista tai nuorisolle suunnatuista ohjelmista. Mitä minä tällä tarkoitan? No, tulen Portugalista. Meillä on hyvin paljon tietoja Portugalista tämän ohjelman toteutumisesta ja työllisyysluvuista tai minkälaisia työllisyystapauksia – tyyppejä on voitu luoda tämän ohjelman tiimoilta. Ei ole mitään erilaista mm, ongelman asettelua suhteessa aiempaan. Meillä on eurooppalainen EUn sosiaalirahasto ja, ja usean vuoden ajan on anne, sieltä, sieltä käsin käynnistetty työllisyyteen liittyviä ohjelmia. Meidän täytyykin nyt tässä pohtia laadullisesti, mitä tämä muuttaa? Mitä tämä muuttaa loppujen lopuksi? Koska tämähän on suunnaton ongelma kaiken kaikkiaan. Komissio ei aina kanna vastuuta silloin, kun sen pitäisi, vaan lykkää sen pikemminkin jäsenvaltioiden harteille. Me olemme olleet todistamassa erottamisia, työpaikkaerottamisia, työpaikkojen lopettamisia. Ja nämä työpaikat täyttävät nämä, nämä työpaikat täyttävät sitten työllisyysohjelmia, jotka ovat halvempia, mutta siinä ei kunnioiteta työntekijöiden oikeuksia eikä tarjota heille tulevaisuuden näkymiä, ei ainakaan niille, jotka ovat joutuneet erotetuiksi. Me haluaisimme pysyviä työpaikkoja, mutta mutta usein sekään ei ole tapahtunut asianmukaisesti. Tämä on minun keskeisin ensimmäinen huolenaihe. Te teitte paljon suosituksia, jotka vaikuttavat hyviltä laatukriteereistä. Muun muassa puhuitte työpaikkojen ollessa kyseessä. Se on ihan hyvä. Mutta jos puhutaan työsopimuksen kestosta ja jos puhutaan koulutuksesta, työpaikka koulutuksesta, niin sen lisäksi pitäisi puhua mennä vielä enemmän palkkauksesta. Ja tästä nousee hyvin tärkeä kysymys työllispaikan laadusta. Työntekijällä pitää olla kaikki taatut sosiaaliset oikeudet yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Jos me me luomme muun työ, muunlaisia työpaikkoja, jos meillä on eri luokan työntekijöitä, jotka eivät ole elää samalla viivalla, niin silloin syntyy vaarallisia tilanteita. Mutta valitettavasti, me, tähän on tehty paljon tarkistuksia, mutta valitettavasti ne eivät ole menneet läpi. Mitä tulee palkkaukseen, niin mielestäni se on aivan erityisen tärkeää. Meillä pitää olla äh, yhdenvertainen palkkaus samalta sek- samalla sektorilla kaikille työntekijöille. Kun miten komissio näihin vastaa, niin se vähän huolestuttaa minua. Miksi se huolestuttaa? Minä, minähän pidän, että minusta se on hyvä asia, että meillä on laatukriteerit työpaikojen suhteen, mutta komission vastauksessa sanotaan vain, että se tulee elvyttämään, kannustamaan enempään keskusteluun. Mm, eihän se riitä. Suuri huoli piilee siinä, että jos sanotaan, että lähdetään mittaamaan laatua, niin se pitäisi tehdä nykyisessä taloustilanteessa, mutta nimenomaan kun työntekijöiden oikeudet nyt heikentyvät päivä päivältä ja niin silloin työllisyyden laatu tässä kontekstissa taloudellisessa tilanteessa on erittäin vaaranalaisissa tilanteissa, jos me etsin muunlaista suojelua työntekijöillemme, niin silloin on ihan itsestään selvää, eh, että tässä lähdetään joustavoittamaan näitä takuita ja työntekijöiden oikeuksia. Minusta tuntuu siltä, että, tai tuntuu siltä, että parlamentin pitäisi painostaa enemmän komissiota. Ammattiliitot tekevät jo kaiken voitavansa. Meidän täytyy hyödyntää seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, jotta tämä ohjelma saisi riittävästi varoja, riittävästi rahoitusta, ainakin olemassa olevien laskelmien perusteella, jotka ovat tällä hetkellä vain arvioita. Ja niinhän on laskettu nykyisen työllisyystilanteen valossa. Europarlamentin edustajina, mitä me voimme tehdä auttaaksemme sitä, siihen, että nämä, että nämä suositukset eivät jäisi vain kuolleeksi kirjaimiksi. Meidän pitää viedä ne käytäntöön, sovelluttaa ne käytännön tasolle. Muuten tästä ei löydytä minkäänlaista kunnollista konkreettista ratkaisua. From EFTD. Laura Agia EFTD-ryhmästä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen edustajalle tietystä työstä. Ja varsinkin kun ensi kertaa lienee jo tällä paikalla. Joten nyt tällä tavoin nyt voimme alusta lähtien kuulla täällä jotain henkilöä, joka on ehkä meidän mielestämme paremmin ymmärrettävissä. Sillä nyt ei enää voi puhella asiasta, koska minun maassani tämän ohjelman tavoitteet kaikki ovat epäonnistuneet. Täällä pyrittiin vähentämään nuorisotyöttömyyttä maassani. Ja se nähtiin tavallaan myöskin tämän nuorisotyöttömyys kaiken pahan alkuna ja juurena meillä. Ja yksi meidän entinen ministerimme, entinen pääministeri, lupasi kaksi miljoonaa työpaikkaa. Ei nyt kahtakaan vuotta, niin alle 20 000 paikkaa työpaikkaa on luotu nuorisotyöttömyyden hoitoon nuorisotakuulla. Tämä on epäonnistunut Italiassa. Kun katsotaan lehdistöä ja luetaan sieltä, niin meillä on nuorisotyöttömyys, joka on 52 prosentin kohdalla tällä hetkellä. Se on häpeällistä. Emme todellakin pysty käyttämään myöskään näitä nuorisotakuun varoja hyväksemme Tämä johtuu siitä, että minun hallitukseni ei pysty tekemään tehokkaita ohjelmia. Tämän lisäksi tehdään edelleenkin vakavia virheitä, koska ei ole valvontaa. Kun on kyseessä on vakava ongelma, eli nuorisotyöttömyys, ja kun ei tiedä kuinka, kuinka paljon nuoria on työttöminä, ja mitä ohjelmia pitää tässä järjestää, ja kuinka järjestää koulutus, ja, ja valvontaa pitäisi tehdä myöskin varojen jaon suhteen ja mihin projekteihin niitä jaetaan. Ja ne pitäisi myöskin eritellä eri alueiden osalta, pitäisi ymmärtää myös mitkä ovat vaarat ja pitäisi ymmärtää mitkä ovat projektit ja mitkä antavat sitten tukea nuorille, niin ei, ei. Todellakin kaikkea katsotaan vain hyvin ylimalkaisesti ja arrogantisti. Sillä ensin pitäisi olla tarpeeksi älykäs ymmärtääkseni, että meillä on tällainen tuote, jota voidaan myydä ennen kuin myymään mitään. Tämä on tosiasia. Jos tarjoamme 20 paikkaa vaikka hallinnossa nuorille, niin tämä on kyllä häpeällistä. Italiassa tämä asia on todellakin nuortakuun tilanne. Ja mitä tulee valvontaan, niin toivon, että tämä rahoitus, jota täällä on nyt parlamentin taholta pyydetty, kahta miljardia euroa vielä, että ne lasketaan tarkkaan viimeisen senttiin saakka. Haluaisin tietää ihan sentin tarkkuudella, miten minun hallituksena on käyttänyt nämä rahat. En minä halua tietää, mutta nuoret haluavat tämän tietää, koska he ovat työttöminä ja neljäkymppisinä vielä asuvat kotona ilman työpaikkaa. Ja me sitten täällä muka, olemme, olemme muka tarjoamassa heille kaikkea hyvää ja rikkautta. Tiukkoja sanoja. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä. Voimme ottaa vielä nämä kaksi ja sitten pyydän teitä vastaamaan kaikkiin kerralla. Edustaja McIntyre. Ja sitten Lopesagia. Edustaja McIntyre ensin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni on aina uskonut budjettikuriin ja siinä, että politiikkaa ajetaan niin, että ajetaan takaa ennen kaikkea tuloksia, joten tämä erityiskertomus on suureksi avuksi. Se on keskeinen osa työtämme täällä valiokunnassa. Meidän on tarkasteltava sitä, missä varoja on käytetty ja miten. Meidän on ymmärrettävä myös, mitä on saatu aikaan koska jos suunniteltuihin tavoitteisiin ei ole päästy, meidän tulee rohkeasti tämäkin asia todeta ja pyrittävä löytämään parempia toisenlaisia tapoja päästä tavoitteisiin. Joten olen hyvin kiitollinen Eliana Ivanovalle, että hän on täällä tänään esittelemässä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen. Minulla on nyt monia huolenaiheita. Tämä liittyy siihen, mitä tekin olette tutkimuksessanne löytäneet? Komissio ei tehnyt vaikutusten arviointeja, eikä yksityiskohtaisesti sanonut, mitkä ovat kustannukset, mitkä hyödyt. Tämä on ongelmallista, koska tämähän on tärkeä osa kaikkia komission aloitteita, eli he kaatuivat tässä ihan ensimmäiseen esteeseen. Jos valvomme kunnolla, meidän on heti aluksi pohdittava sitä, mihin pyrimme. Joten ensimmäisessä suosituksessanne, että jäsenvaltioiden pitäisi antaa selkeä, kattava raportti siitä, mihin toimiin on lähdetty nuorisotyöttömyyden vastaisessa toiminnassa ja sen kustannuksista. Kyse ei ole ainoastaan kustannuksista, vaan myös hyödystä laadun ja määrän osalta. Jos ei ole selkeitä tavoitteita alun perin, niin miten voidaan arvioida, onko menestystä saatu aikaan? Minua kiinnostaisi kolmannen suosituksenne lopuksi. Valvonnan tulokset tulisi raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ja tavallaan tätä voidaan pitää itsestään selvänä, mutta ei. Kyllä minä tuen teitä aivan täysin ja minua kiinnostaisi tuo kohta 68 huomioistanne. Siinä todetaan, että ei ole suunniteltu, että tämän valvonnan tuloksia raportoitaisiin parlamentille. Kyllä parlamentin pitäisi tässä nyt tiukasti vaatia, että täytäntöönpanon valvonta ja tulosten seuranta ovat asioita, joista raportoidaan parlamentille takaisin, koska miten me voimme muuten monien näiden työttömien nuorten edustajina voimme ymmärtää, mitä on saatu aikaan, mitä ei. Lisäksi uskon, että vaikka nuoriso työttömyysaloitteessa on tällainen Euroopan laajuinen lähestymistapa, meidän pitää tehdä kyllä työtä yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa, että saadaan sellainen lähestymistapa, joka sopii kyseiselle jäsenvaltiolle. Sama ei sovi kaikille, joten parhaiten yhteistyötä tehdään jäsenvaltiotasolla. Kyllähän valvontaa silti tarvitaan, koska kyllä minä haluan tietää, miten näitä varoja on käytetty ja mitä on saatu aikaan. Uskoakseni tällaisen valvonnan ja analysoinnin etuna on se, että voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä. Kaikki eri jäsenvaltioista voivat ymmärtää, mitä on saatu aikaan, missä on epäonnistuttu. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on 2,2 miljoonaa oppisopimus koulutusta lähtenyt liikkeelle yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mutta kyllä silti pitää olla tarkkana, kun omalla alueellanikin työttömyysluvut ovat nousseet. Ei yhdistynyt kuningaskunta voi tässä esiintyä mitenkään mallimaana. Meidän täytyy toimia niin, että voimme ymmärtää, mikä voi toimia ja miten voimme vertailla kokemuksia – jos on nähty menestyksekkäitä hankkeita, hyviä investointeja, nähdään, että tuloksia saadaan aikaan, niin silloin tältä pohjalta pitäisi tehdä lisätyötä. Kiitos oikein paljon tästä erityiskertomuksesta. Siitä on meille paljon apua. Kiitos. Ave Lopes on seuraava puhuja ryhmästä Ja sen jälkeen teillä on mahdollisuus vastata. Mis kollegas han dicho muchas cosas y, eh, Kollegat ovat sanoneet jo paljon ja olen aika paljon pitkälti samaa mieltä heidän kanssaan. Haluaisin kuitenkin painottaa muitakin asioita. Me puhumme tässä viidestä miljoonasta henkilöstä. Haluaisin muistuttaa, että viisi miljoonaa nuorta Euroopassa, joilla tänä päivänä ei ole työpaikkaa. Ja kyllä on ihan aiheellista puhua, että 22 prosenttia nuorisotyöttömyydestä, 22 prosenttia nuorisotyöttömyydestä, prosenttia tai 28 prosenttia. Se on vähän harhaanjohtava, riippuu, riippuu mistä maasta puhutaan meillä prosenttiluvut Espanjassa ovat korkeammat kuin esimerkiksi Saksassa, eli silloin täytyy aina vähän suhteellistaa näitä. Tietysti on ihan välttämätöntä, on hyödyllistä, on ihan idealistista päästä pois näistä luvuista. Me, halu, me emme halua missään nimessä kritisoida tätä teidän erityiskertomusta, ja emme halua myöskään olla mitenkään esteenä, emmekä halua myös haitata tätä nuorisotakuun soveltamista. On erittäin tärkeää lähteä toteuttamaan sitä. Se on hyödyllistä kaiken kaikkiaan. Kaikki mitä te sanoitte, niin kyllä me olimme jo niistä keskustelleet tai toden paikantaneet ne täällä parlamentissa tai siis oli meille paikantaneet. Yksi ensimmäinen asia, meillä pitäisi olla tukeva äh, arviointi siitä, mitä resursseja tarvitaan, mitkä ovat asianmukaiset nuorisotakuun loppuviemisiksi hyvin, mitkä kriteerit äh, puuttuvat meiltä, jos me puhumme laadukkaasta työllisyydestä. Äh, ei riitä, että meillä on vain työllisyyttä, työpaikkoja, sen pitää olla laadukasta. Meidän pitää olla samaa mieltä siitä, mikä on mikä on parasta sitten, miten julkinen valta voi tässä toimia parhaimmalla tasolla, miten poliittisesti saadaan laadukasta työ, työlipäätämme, koska tällä hetkellä työelämä, työpaikat ovat hyvin epävakaisia, epävarmoja jatkuvuuden kannalta. Kolmanneksi se on totta, että jäsenvaltiolla on suuri rooli tässä. Suuri tehtävä voitaisiin oppia jotakin yhdestä jäsenvaltiosta, mutta on myös nähty, että, että valtiot eivät suoriudu velvoitteistaan niin kuin pitäisin jäsenvaltiot syyttävät joskus EU että EU on sen ongelman synnyttäjä, ja sitten joissakin tilanteissa käy niin, että kun on eurooppalaisia ohjelmia, niin eh, jäsenvaltiot eivät ole, ovat, ovat soveltaneet, toteuttaneet niitä puutteellisesti, eli tässä on aina vähän eh, malka silmässä tai oma lehmäajassa, oma siellä tai täällä. Eli on puutteellisesti toteutettu, ei ole ollut tarpeeksi, tarpeeksi tiukkaa, meillä on riittävästi hyviä ja toimivia arviointimekanismeja. Tässäkin pitää tarkin, tarkistaa. Meillä on kuitenkin jotain, jotakin yhteisiä nimittäjiä. Jos puhumme viidestä miljoonasta nuoresta, eurobarometri sanoo, että vain mm, että olisi, puhunut, olisi kuullut vain, äh, että joka toinen olisi kuullut vain puhuttavan tästä ohjelmasta. Ja vielä harvempi tuntee vielä huonommin, mitä tarkoitetaan nuorisotakolla. Tämä on suunnaton, suunnaton este, jos tiedon puute on näin valtava. Se on suuri este. Tässä muutamia tietoja, ainakin Espanjasta voin niitä teille kertoa. Toistan, toistan, toistan, että tässä olisi nyt kyse eurooppalaisesta mallista. Espanjassa meillä on 800 000 alle 25-vuotiaista nuorta ja heistä on 48 000 on rekisteröitynyt, siis ovatko he listan loppupäässä keskellä vai onko, ovatko he jossain koulutuksessa, ovatko he työllisyyskoulutuksessa, emme tiedä siitä mitään. Mutta hyvin vähän 800 tuhannesta on siis kirjautunut työttömäksi. Miksi minä tästä kerron? Mm, ihan rehellisesti sanoin, en usko, että nyt on se sopiva hetki lähteä mm, syyttämään mitään kansallista hallitusta. Meillä on dramaattinen tilanne käsillä Espanjassa – Mm, me tunnemme nuorisotakuun hyvin muuten Espanjassa. Tällä viikolla tuli uusia tietoja tilastotieteen laitokselta Espanjasta, anteeksi toissapäivänä nämä tiedot julkistettiin ja niissä sanottiin, että yksi kolmesta, kolmannesta, yksi kolmesta espanjalaista lapsesta kärsii köyhyydestä ja 30 prosenttia väestöstä elää taloudesti, taloudesti köyhyyden rajoilla. 45 prosenttia ei pysty tarjoamaan, ei pysty viettämään edes yhden viikon lomaa ja sama prosenttiluku ei pysty suoriutumaan kaikista laskuistaan. Ja tässä on tällä jonkinlaisia todellisuuslukuja. Ei tämä ole kiinnostanut meidän... En minä halua, että hallitus tästä nyt puhuu sen enempää. Tämä ei ole todennäköisesti kiinnostanut myöskään hallitusta. Jo yksi kolmas espanjalaisesta on köyhä jos hän on lapsi, kun hän on 17-18-vuotias, hän haluaa päästä työmarkkinoille, mutta kyllähän 70 prosenttisesti päätyy työttömäksi. Miten, miten, miten tämä nyt sitten nähdään valtiovallan taholta tai EU-ssa? Mitä me haluamme? Tämähän on ihan... Äh, ei tässä nyt ole välttämättä enää kysymys puoluepolitiikasta tai hallituksesta tai EUsta. Kyllä tässä on kyse jostain paljon suuremmasta, joka meidän pitää voida ratkaista. Kiitos. Nyt Iljana Ivanova, teillä on mm, mahdollisuus vastata. Kysymyksiä ei ehkä ollut niin paljon, mutta kiinnostusta kyllä sitäkin enemmän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille arvon jäsenille todella mielenkiintoisista kommenteista ja tästä rikkaasta keskustelusta. Meillekin on hyvin arvokasta kuulla teidän kantojanne. Haluan vastata kommentteihin yksitellen, mutta aluksi haluaisin sanoa, että tämä ei ole viimeinen kertomuksemme, jota nuorisotyöllisyydestä esittelemme. Meillä on suunnitteilla jo pitkä kertomusten lista. Tämän vuoden loppuun mennessä toivomme, että voimme esitellä jälleen tilintarkastuskertomuksen nuorisotoimintatiimeistä. Ja sitten syvemmällä tasolla – lähteä tilintarkastuksiin jäsenvaltioiden tasolla, mitä muodossa työttömyyteen tulee. Tämä on siis ainoastaan nyt lähtökohta, eikä mitenkään työn päätös. Me haluamme todella tutkia tarkemmin tätä vakavaa nuorisotyöttömyysongelmaa. Monia tärkeitä sekin on otettu täällä keskustelussa tänään esiin. Edustaja Moran Chartier puhui ensimmäisenä. Hän puhui tästä nuorisotakuu versus nuorisotyöllisyysaloite. Tiedän, että olemme puhuneet tästä aikaisemmin. Tämä on ihan usein esiin tuleva ongelma, että näitä ei pystytä erottelemaan. Ja siksi tässä kertomuksessa pyrimme hyvin selkeästi osoittamaan, mikä on mitäkin, jopa kuvan avulla, jotta saataisiin kokonaiskäsitys eri rahoituslähteistä. Toivottavasti tilanne on nyt tar- tarkemmin selvillä, koska tiedottaminen on todella tärkeää, jotta aloitteesta voi tulla menestyksekäs, jotta nuoret kansalaiset tietäisivät paremmin, mitä on tarjolla. Koska muutenhan ei ole yllättävää, että niin harvat rekisteröityvät työvoimatoimistoissa. Otitte esiin toisenkin tärkeän kysymyksen, hankkeiden puute, jos oikein ymmärsin kysymyksenne. Kysyitte siitä, miten voimme huolehtia siitä, että saadaan hankkeita enemmän, että hankkeita toteutetaan. No, tämä erityiskertomus ei puutu tähän kysymykseen, vaan oikeastaan ainoastaan siihen, miten komissio auttaa jäsenvaltioita valmistelemaan nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmia. Tämä on kuitenkin tärkeä kysymys, joka saattaisi liittyä yhteen riskiin, joka kertomuksessamme on otettu esiin, rahoitus siis. Ilman rahoitusta ei ole myöskään hankkeita. Riittävän tiedon puute jäsenvaltioilta komissiolle siis tekee arvioinnin vaikeaksi. Ei tiedetä, kuinka paljon varoja tarvitaan. Nämä hankkeet on saatava nyt liikkeelle. Toisaalta on myös monia jäsenvaltioita, joilla on tiukka budjettitilanne tällä hetkellä. Eli miten voidaan samalla vaatia enempää rahoitusta, kun toimitaan hyvin hankalissa oloissa valtion budjettien osalta. Tästä syystä komissiokin on todennut sen, että jäsenvaltioiden on priorisoitava itse, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä toimia, mihin on lähdettävä ensin. Tämä on aihe, joka on esillä myös meidän kertomuksessamme. Erityisesti silloin, kun budjettivarat ovat vähäiset. Totesitte myös sen, että EUn tasolla näyttäisi siltä, että toimin on ryhdytty. Edistystä on tapahtunut erityisesti Euroopan parlamentin ennakkorahoituskertomuksen kanssa. Komissiossa myös siis me olemme työtämme tehneet, mutta ei saa unohtaa sitä, että tämä on jaetun hallinnon alla oleva kysymys, koko tämä sosiaalipolitiikka. Toisena osapuolena mukana ovat siis jäsenvaltiot, joiden on myös tehtävä oma osuutensa tässä harjoituksessa. Useat teistä, mukaan lukien te edustaja Moran Chatie, pohtivat tätä hyvänlaatuista tarjousta. Tämä on todella keskeinen osa meidän kertomustamme. Siellä on suositus ja se on keskeinen osa nuorisotakuuta itseään. No se, mitä me suosittelemme, ei ole mitenkään pakollista. Haluamme vain objektiivisen rakentavan analyysin ja haluamme kiinnittää huomiota siihen, että joitain riskejä on olemassa. Ja totta kai jäsenvaltioiden tehtävä on täysin tietenkin läheisyysperiaatetta kunnioittain, mitä välineitä käytetään, mutta tutkimustietojemme pohjalla ovat monet asiakirjat, kuten esimerkiksi harjoittelupaikojen yhteiset puutteet, puitteet tai neuvoston kannanotto harjoittelu- ja oppisopimuspaikoista, niiden hyvänlaatuisuus, jotta voidaan huolehtia siitä, että yritykset ainoastaan eivät hyödynnä nuoria halpana työvoimana. Mutta selkeä asia kirjalle siitä, mikä olisi työ, vaikka Tilintarkastuksen aikana tutuistuimme myös Euroopan parlamentin tutkimukseen, kuten Euroopan unionissa työpaikkojen laadun indikaattoreita käsittelevää kertomusta. Ehkä tässä voisi olla monia tekijöitä, jotka olisivat keskeisiä siinä, voidaanko työtarjousta pitää hyvänlaatuisena. Se kesto, minkä tyyppisestä sopimuksesta on kyse, onko se osa-aikainen työpaikka, onko se vapaaehtoisesti osa-aikainen ja tietenkin palkka myös se, minkä pätevyyksiä työpaikan toteuttamisen, tar- työn toteuttamiseen tarvitaan ja mitä lisää täydennyskoulutusta on tarjolla. Nämä ovat nyt vain esimerkkejä erityiskertomuksessamme, mutta nämä eivät ole mitenkään sitovia, vaan täysin kunnioittaen subsidiariteettiperiaatetta ja jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia. Reiluuden nimessä, kun edustaja Suber esitti, että komissio ei ole mitään tehnyt – määritelläkseen hyvälaatuisen tarjouksen, niin joihinkin askeleisiin on ryhdytty sen jälkeen, kun meidän kertomuksemme on julkaistu esimerkiksi tänä keväänä suosituksissa jäsenvaltioille ja sitten lisättiin näitä kysymys- ja vastausmääriä hyvälaatuisuudesta, koska tämä kysymys kertomuksessamme oli esillä. Tämä ei tietenkään täysin vastaan näitä minimivaatimuksia, joista keskustelin, mutta, jälleen kerran tässä on jäsenvaltioiden työsarasta kyse. Edustaja Benifei pohdiskeli sitä, mikä meidän analyysimme rooli on objektiivisena kantana, ei poliittisena kantana. Olen kanssani ihan samaa mieltä, suhtauduin samoin – meidän roolimme. Meidän ei ole tarkoitus puoltaa osapuolta tai toista. Neutraalisti, riippumattomasti haluamme antaa päätöksentekijöille rakentavia analyysejä tilanteesta. Mainitsitte sen, että nuorisotyöttömyys on surullisen korkealla tasolla Italiassa. En pysty kommentoimaan jäsenvaltioita tällä hetkellä, koska kuten sanoin hetki sitten, tuo vastaus voidaan teille tarjota sen jälkeen, kun olemme saaneet päätöksen yksityiskohtaisemmat kertomukset jäsenvaltiotasosta. Tässä vaiheessa olen vielä komission tasolla. Mutta olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että nuorisotakuu ei ole sinänsä väline, joka ratkaisee kaiken. Tarvitsemme paljon enemmän investointipolitiikkaa, strategisia investointeja. Mainitsitte jälleen vastustuksen nuorten puolelta. Tämä varmasti vastaa tuota tiedotusstrategia kommenttia, joka oli aikaisemman puheen puheenvuorossa. Jälleen kerran mainitsisin sen, että tämä on yhteisesti komission parlamentin ja jäsenvaltioiden käsissä tämän politiikan täytäntöönpanoa. Slovakian edustaja Sidanska Kysyitte kysymyksen liittyen jäsenvaltioon erityisesti ja joudun viittamaan aikaisemmin sanomaani. En tiedä tällä hetkellä, missä jäsenvaltioissa käymme, koska yleensä erityiskertomuksessa keskitytään noin neljään jäsenvaltioon, jotta saataisiin yksityiskohtaisempi käsitys. Tällä hetkellä en kuitenkaan voi tätä tietoa teille jakaa mutta heti kun kertomus on valmiina, ilomielin tulen raportoimaan tänne. Ja tuo hyvälaatuinen tarjous jo puhuinkin. Edustaja Suber. Mainitsitte sen, että nuorisotakuu ei tuntuisi kovin erilaiselta kuin sosiaalirahaston muut toimet – muut jo tiedämme, jotka ovat olleet vuosia jo sosiaalirahaston rahoittamia. Tiedon puute rahoituksen osalta on suuri riski, jonka mekin totesimme. Mutta jälleen kerran komissio on muuten paikalla, jos haluat ehkä. Komissio voisi täydentää vielä puheenvuoroani, mutta Tietoa ei voida antaa, jos jäsenvaltiot eivät ensin tietoa komissiolle anna. Jos jäsenvaltiot eivät siis kerro, mitä tarpeita heillä on. Puhuitte myös tuosta tarjouksen laadusta. Sen taisin jo käsitellä sen aiheen. Kysyitte myös, mitä Euroopan parlamentin tulisi tehdä, jotta voidaan huolehtia siitä, että suosituksiin vastataan. Tämä kai on sitä työtä jo, mitä teette se kiinnostus, jota osoitatte, se miten sitoutuneesti suhtaudutte tähän keskusteluun jo minulle osoittaa sen, että tämä on teille tärkeä aihe. Enkä usko, että tämä on nyt viimeinen askel, kun ajatellaan, mihin toimiin tässä voidaan ryhtyä. Ainakin meidän osaltamme tämä on vasta ensimmäinen kertomus. Varmasti paljon lisää voidaan tehdä. Edustaja Nagia, tekin viittasitte järkyttäviin nuorisotyöttömyyslukuihin omassa jäsenvaltiossanne. Olen kanssanne samaa mieltä, ja kuten edustaja Nefei sanoi, tämä ei ole mikään ihmelääke, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Tämä on vain yksi toimi, jota on yhdisteltävä moniin muihin komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä tässä yhteistyötä. Ennakkorahoitus ja käytössä olevat luvut. Uskoakseni kesäkuuhun mennessä käsittääkseni tulisi saada jotain raportteja jäsenvaltioista komissiolle liittyen siihen, miten varoja on käytetty ja ne varat, joita ei ole käytetty, niin jäsenvaltioiden tulisi palauttaa vaikuttaa EUn budjettiin. Nähtäväksi jää, miten tämä toteutuu. Me haluamme seurata tätä kysymystä ja totta kai kerromme teillekin kehityksestä. Edustaja McIntyre, kiitos oikein paljon kommenteistanne. Mainitsitte vaikutusten arvioinnin. Aivan totta. Huomasimme sen, että vaikutusten arviointia ei tehty tässä tapauksessa. Jälleen kerran en halua tässä nyt puhua tässä komission puolesta, mutta reiluuden nimissä olisi kai todettava, että koko tämä järjestelmä syntyi hyvin kiireellisenä toimena. Ehkä yksi syy vaikutusten arvioinnin puuttumiseen on se, että tässä todella lähdettiin liikkeelle valtavan nopeasti kiireellisessä tilanteessa. Tämä ei nyt tietenkään saada tekosyy sille, että vaikutusten arviointia ei ole tehty, mutta kuten sanoin, tässä tarvittaisiin jäsenvaltioista tietoa siitä, mitä rahoitustarpeita varsinaisesti on. Meidän kertomuksessamme mainittiin, että raportointia ei suunniteltu Euroopan parlamentille, mutta olen iloinen siitä, että kun komissio on ottanut meidän erityiskertomukseemme kantaa, komissio on myös luvannut raportoida asioista Euroopan parlamenttiin. Tämä oli kannanotto tässä erityiskertomuksessa, mutta komissio vastauksissaan sitoutui raportoimaan myös parlamentille. Olen kanssani samaa mieltä siitä, että työ yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa on ratkaisevan tärkeää. Meidän pitäisi jakaa muille ei ainoastaan kielteisiä, vaan myös myönteisiä kokemuksia. Tähän työhön pyrimme myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa niin, ettei esiin oteta ainoastaan kielteisiä esimerkkejä, vaan pyritään antamaan tasapainoinen objektiivinen kuva myös hyvistä käytännöistä, jos niitä on. Ja onhan niitä. Edustaja Lopes. Mainitsitte myös melko ikäviä lukuja työpaikkojen laatu kysymys varmasti liittyy tähän hyvänlaatuisen tarjoukseen, josta jo puhuimme. En usko, että tilastot voisivat vain hetkittäisesti parantua, että voitaisiin osoittaa, että joku nuori on saanut työpaikan muutamaksi viikoksi ja palaisi sitten työnhakijaksi. Siksi esitimme näitä minimivaatimuksia, jotka turvaisivat sen, että nuoria ei käytetä hyväkseen edullisena työvoimana. Pyrin vastaamaan hyvin lyhyesti kaikkiin kysymyksiin. Jos minulta jäi nyt joku huomiota, niin pyydän muistuttamaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Minusta tuntuu, että hyvin tehokkaasti vastasitte kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja jäsenten huolenaiheisiin. Minusta tuntuu, että erityiskertomus on todella mielenkiintoinen. Ja koska tämä kysymys, nuorisotyöttömyys ja nuorisotyöllisyysaloite – ovat aivan ykkösprioriteetteina työssämme täällä valiokunnassa. Me varmasti palaamme tavalla tai toisella vielä tähän aiheeseen, ehkä kun käsittelemme tässä komission osiota. Ja olisikaan mahdollista saada myös jonkinlaista osallistumista neuvoston edustajan puolelta. Se voisi olla hyvin mielenkiintoista, koska keskustelut täällä ovat keskittyneet siihen, mitä jäsenvaltioissa tehdään tai jätetään tekemättä. Kiitos oikein paljon kaikesta tästä tiedosta. Kiitos. Okay, then we'll go to... Um... No niin, Voimme siirtyä esityslistalla kohtaan 16. Kertomus aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 toteutuksesta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista. Me olemme keskustelleet tästä aiheesta aikaisemmin, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun keskustellaan toteutukseen liittyvästä – kertomuksesta. Edustaja Kukan, me keskustelimme työasiakirjastanne huhtikuussa. Ja nyt teillä on mahdollisuus esitellä mietintöluonnoksenne. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluan aloittaa toteamalla, että minulla on suuri kunnia esittää ensimmäinen mietintöni täällä Empel-valiokunnassa. Ja enemmänkin vielä tästä aiheesta, joka tulee olemaan yhä tärkeämmäksi, tulee olemaan tärkeämpi lähivuosina. Me olemme jo nähneet, että vanhemmiseen kiinnitetään enemmän huomioita tänä päivänä. Tämä ei perustu pelkästään väestörakentatietoihin, joita komission raporteissa on viime aikoina nähty, vaan myöskin tämä tieto tulee myöskin tuomaan mukanaan suuren mielenkiinnon tähän aiheeseen. Ja haluaisin heti aluksi todeta, että tämä mietintöluonnos, siinä arvioidaan vuotta 2012 teemavuotena – mutta tässä katsomme myöskin samalla omalta katsomaltani eteenpäin asiassa käytännön asioita. Ja aluksi olisin tehdä kaksi asiaa selväksi. Aktiivinen ikääntyminen minun mielestäni ei ole sellainen väline, että vanhemmat ihmiset pidetään kauemmin työmarkkinoilla. Vaan tämä tarkoituksena on taata korkea elämänlaatu ja myöskin työllisyysmahdollisuuksia, vaihtoehtoja ilman syrjintää. Näin minä näen aktiivisen ikääntymisen. Sen lisäksi haluaisin ottaa esille, että 28 jäsenvaltion keskellä meillä on suuria eroja aktiivisen ikääntymisen politiikoissa. Joiden jäsenvaltio, joidenkin jäsenvaltioiden pitää todellakin tehdä vielä lisätoimia, ja pyydän, että komissio myöskin pyrkii parantamaan näiden jäsenvaltioiden tavoitteita rahoituksen osalta. Meidän pitää, me pyrimme tässä katsomaan vuonna 2012 työn vuoden realistista kuvaa, ja tässä painetaan sana realistinen. On ihan hyvä mainita, että eurooppalainen teon vuosi hyväksyttiin myöhään ja pienellä budjetilla – joka tietenkin johti sitten viivästyksiin. Kuitenkin on tärkeää jatkaa näitä aloitteita tänä vuonna aloitettiin ja kiinnittää niihin sitten huomattavaa poliittista sitoumusta. Tämä ei saa johtaa siihen, että 2012 teon vuosi häviää, katoaa. Jotkut tavoitteet saavutettiin osittain ja tietoisuutta herätettiin. Tästä ei ole epäilystäkään. Ja B on suuntavivat ikääntyviin kaupunkien liittyen. Siellä on juuri aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden suuntaviivat. Ja siinä katsotaan myöskin demograafisen muutoksen vaikutuksia. Ja hallitus on pyytäneet komissiolta rahoitusta. Ja ikävä kyllä uusia verkostoja luotiin hyvin harvoin, ja tietyt työmarkkinajärjestöt ja yksityistoimijat eivät olleet mukana keskusteluissa. Tämä oli myöskin väärin. Tämän takia ehdotan tällaista kolmikantaa lähestymistapaa, jossa aikaiset palueelliset ja eu toimijat ja kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori mukana keskustelemassa. Työntekijät kohtavat edelleenkin ikäsyrjintää, stereotyyppejä ja vaikeuksia. Tämän takia pyytäisin jäsenvaltioparman täytäntöön yhdenvertaisen kohtelun direktiivin työllisyydessä. Ja haluaisin myöskin komissiota kiinnittää huomiota yli 50-vuotisten henkilöiden työllistämiseen. Sen lisäksi tuo esitetään hopea talouden käsitteeseen, se kuulostaa paremmalta kuin ikääntynyt. Tässä on taloudellisia mahdollisuuksia, joka koskee juuri ikääntyvää väestöä. Jotkut kollegat varmaankin haluavat, että minä olen tässä markkinoida vanhoja ihmisiä, mutta ei. Voi vakuuttaa, että näin en aio tehdä. Minusta on tärkeää painottaa, että otetaan huomioon ikääntyvän väestön tarpeet ja tähän liittyvät taloudelliset mahdollisuudet. Julkinen ja kuluttajakulutus, joka liittyy tietysti tuotteisiin, palveluihin, innovatiivisiin palveluihin ja tarpeisiin, jotka voivat tuoda sitten työpaikkoja ja kasvua. Tämä oli tästä raportista tehty siteraus. Tuki- ja hoitopalvelut, niitä pitää tarjota kuluttajille ja tässä tapauksessa juuri meidän seniorikansalaisillemme. Ja lopuksi, mutta kaikkein vähäisimpänä, uskon, että vapaaehtoistoiminta on tärkeää ikääntyvässä, aktiivisessa ikääntymisessä ja sukupolvien välisessä solidaarisuudessa. Ja nyt odotan innolla yhteistyötä varjoesittelyjen kanssa ja kaikkien muiden kanssa, että tämä kiinnostaa Kolmas kesäkuuta voitte, mennessä voitte jättää tarkistuksia, että teillä on vielä hieman aikaa tähän. Ja sitten voin todeta myöskin, että olen valmis käymään keskusteluja kaikkien kollegoiden kanssa milloin vain, jos teitä asia kiinnostaa. Kiitokset mielenkiinnosta. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Blinkevich ei ole paikalla, mutta edustaja Venefai edustaa häntä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kollegamme Blinkevichutte pahoittelee, että hän voi osallistua valiokunnan kokoukseen tänään, koska Brysselin lentokenttä on suljettu. Hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Hän halusi kiittää esittelijä hyvästä mietinnöstä, jossa arvioidaan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien, välis, sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Siinä on tärkeimmät täytäntöönpannon kysymykset ja tulokset. Erityisesti hän tukee esittelijän ajatusta, että jäsenvaltioiden pitäisi arvioida kaikki näkökannat ennen kuin eläkeikää nostetaan. Olisi otettava huomioon yli 50 työttömyys. Ei pitäisi pakottaa muuttaa ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömäksi nostamalla eläkeikää. Tämä olisi hyväksi sosiaaliturvajärjestelmälle. Se, että tämä eurooppalainen teemavuosi 2012 hyväksyttiin myöhään. Tämä vaikeutti täytäntöönpanoa ja jotkut aloitteet eivät näin päässeet tavoitteisiinsa. Tästä pitäisi oppia, kun ajatellaan tulevaisia, tulevia päätöksiä eurooppalaisista teemavuosista – Lopulta hän haluaisi tukea yhteistyötä päätösten tekijöiden kansalaisyhteiskunnan ja muiden tahojen välillä, koska arviointi vuoden 2013 teemavuodesta nähtiin, että ei ole oikeastaan syntynyt mitään uusia yhteistyön muotoja. Edustaja Minkiewicz, on samaa mieltä, että hyviä aloitteita pitäisi jatkaa, jotka syntyvät vuonna 2012, koska ikääntynyt yhteiskunta ei ole minkään tietyn vuoden haaste, vaan kasvava haaste meille kaikille. Meidän pitäisi tutkia nyt innovatiivisia mahdollisuuksia kestäviin ratkaisuihin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Krasnodelski. If you allow, I will speak in, English. Jos teille käy, niin puhun sitten englantia. Tai... Panu sprawozdawcy za bardzo ciekawy... Ja se ennen kuin olen liian väsynyt puhumaan englantia, niin sittenkin Puolaa. Kiitokset tästä hyvin mielenkiintoisesta mietintöluonnoksesta. Jos vertaamme Eurooppaa USAan kanssa, niin voimme todeta, että me olemme tehneet liian vähän ikääntyvän väestön eteen. Ja ottaen huomioon kaikkia ennakkoluuloja, joita meillä on ikääntyvien osalta. Aika usein ikääntyvät suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä on suuri ongelma. Ja tietenkin on tärkeää katsoa myöskin sukupolvien välistä vuoropuhelua ja tukea ikääntyvien aktiivisuutta. Kuten esittelijäkin, mekin Puolassa olemme sitä vastaan, että eläkeikää nostettaisiin. Erityisesti nyt, kun meillä on näin paljon nuorisotyöttömiä. Kaksi asiaa minun mielestäni puuttuu tästä luonnoksesta. Ja ehkä ne voitaisiin tarkistusten avulla ottaa sinne mukaan. Nimittäin pitäisi ensinnäkin mainita se, että seniorien tilanne eri puolilla Eurooppaa on hyvin erilainen. Mitä tulee heidän fyysiseen fyysiseen kuntoonsa. Monissa maissa 50 vuotta ei ole mikään korkea ikä, mutta on jäsenvaltioita, joissa tilanne on ihan toisenlainen, joissa sitten ihmiset ovat tehneet pitkän rankan työuran ja tämän jälkeen tilanne on heidän osaltaan aivan toisenlainen. Joten meidän yhteiskuntamme ovat erilaisia ja myös eurooppalaiset tilanteet ovat erilaisia. Te otatte tämän hieman esille, mutta ei ehkä tarpeeksi. Kohdassa yhdeksän te toteatte, että aktiivinen ikääntyminen ei ole pelkästään toimenpide, joka pyrkii siihen, että ihmisiä pidetään kauemmin, työmarkkinoilla, vaan meidän pitää tehdä kaikki sen eteen, että senioreilla on myöskin muita rooleja yhteiskunnassa, vaikka perheelämässä tai vapaaehtoistyötä, jota, jota he voivat harjoittaa. Tämä olisi myöskin tärkeä rooli yhteiskunnassa. Ja ehkä meidän pitäisi painottaa juuri tätä, että on olemassa muitakin tärkeitä, tärkeitä rooleja yhteiskunnassa, eikä pelkästään se, että on työelämässä mukana – joka tietenkin myös mahdollistaa sen, että osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään. Siinä on minun kommenttini. Kiitoksia. The Alde. Edustaja Maiko Alde. Kiitos oikein paljon. Puhun slovenia. Anna tällaisen mahdollisuuden tulkeille. Eh, Jos Kiitos. Mielestäni meidän Esittelijämme on tehnyt erittäin hyvän yhteenvedon meidän ensimmäisestä keskustelustamme, kun puhuimme tästä mietinnöstä. Ja haluaisin painottaa sitä, että on kyse mietinnöstä, jossa käsitellään suurta määrää eurooppalaisia kansalaisia, Euroopassa asuvia ihmisiä. Monet kansalaiset ovat pohtineet tätä kysymystä kun he tämän talouskriisin jälkeen ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Eikä tähän kiinnitetä vieläkään tarpeeksi huomiota. Tämä asiakirja on välttämätön, se on hyvin ajankohtainen ja haluaisin vain sanoa, että me pyrimme täydentämään sitä joillakin erityismaininnoilla. Yksi niistä voisi keskittyä kysymykseen, jota voisin kutsua esimerkiksi itseapu tai, tai apu, jota iäkkäät ihmiset antavat toisilleen. Sloveniassa meillä on tapauksia, hyvinkin tunnettuja tapauksia eri järjestöissä, jotka huolehtivat ikääntyvistä iäkkäämistä ihmisistä. Ja tämä järjestö auttaa ihmisiä, jotka ovat ikääntyneitä, mutta jotka voivat myös, nämä kyseiset henkilöt myös auttaa toisia samanikäisiä. Ei vain sen takia, että he ovat anteliaita tai sydämisiä, vaan tässä on kyse ihmisistä, jotka haluavat pysyä hyvässä kunnossa ja mm, antaa oman panoksensa yhteiskunnan hyvinvointiin. Olisi aiheellista osoittaa tässä mietinnössä, että tällainenkin mahdollisuus on olemassa ja se on toimiva. Tämänkaltainen vapaaehtoistyö voitaisiin myös mieltää varsin hyödylliseksi. Ja se voisi myös olla oikeutettua. Se on tavallaan myös rahoituksellista apua näille järjestöille. Mm, jos ajatellaan kuluja – joita koituu näistä avustajista. Heitä voisi kutsua hyvinkin avustajiksi. Toinen asia on myös valvonta. Klub Odporom sprieli Rahoitukselliset sopimukset, yritysten väliset sopimukset. Me olemme keskustelleet tästä äskettäin erään pankkiryhmittymän kanssa ja he ovat vastikään hyväksyneet nämä normit. Ja EUn pitäisi myös laatia normit ja osoittaa, missä sillä on valtaa ja vaikutusvaltaa, kun on kyse näiden eläkerahastojen valvonnasta ja niiden toiminnasta. Eläkerahastot ovat niin sanotusti kassa, joiden tarkoitus on myös joskus täyttää valtiovallan kassan budjettivajetta. Haluaisin myös mainita asian, jota kutsuisin odotusten harmonisointi suhteessa siihen, mitkä ovat odotukset ikääntyvillä ihmisillä, kuinka hyvin saavat terveyspalveluja. He ovat joskus liian iäkkäitä, jolloin, jolloin apu saattaa tulla jossain määrin vähän liian myöhään. Nimenomaan terveys, terveydellinen, terveydenhuoltoapu. EUhan on laatimassa sopimusta, jossa puhutaan iäkkäiden ihmisten oikeuksien suojelemisesta. Tässä on kyse YK-sopimuksesta, jota EU olisi soveltamassa. Monet jäsenvaltiot ovat, vastustavat tätä sopimusta, en usko, en ymmärrä minkä takia, mutta perusteluista voisi ehkä kuulla vähän enemmän, miksi he vastustavat tätä YK-sopimusta. Ja vielä haluaisin puhua sairaudesta, johon törmätään yhä enemmän jääkkäiden ihmisten keskuudessa. Tiedot ovat häkellyttävät. Kyse on tietysti eri muodoin ilmenevästä muistisairauksista. Meillä pitäisi olla tähänkin eurooppalainen strategia, jonka avulla voitaisiin nähdä, miten suhtautua ja hoitaa tätä tautia, sen rilmenismuotoja, miten hoitaa näitä sairastuneita henkilöitä ja heidän perheitä. Thank you. Kiitos. Seuraavana minulla on listalla Ina Suber tarvitsisin viiden minuutin tauon. Sopiiko tämä teille? Viiden minuutin tauko ja sitten puheenvuoron saa edustajat Suver. Thank you for that. Eh, Kiitos tästä. Nyt puheenvuoron saa edustaja Zuber. Nós, uh, em relação a este relatório, uh, eh, enfim, temos... Kiitokset tästä mietintöluonnoksesta. Tietenkään ei me näe aina asioita samalla tavalla, jos asian voidaan tällä tavoin ilmaista. Mutta tässä jotenkin näemme, minkälaisia tavoitteita tällä teidän vuodella oli aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien ja solidaarisuuden osalta. Joten teema on tärkeä. Ja meidän mielestämme tässä tulee ainakin esille se, että tätä teemavuotta käytettiin tavallaan siihen tarkoitusperään vähän peitellysti hyväkseen, että pyrittiin nostamaan eläkeikää ikääntymisen varjolla. No tämäkin on jotenkin tärkeää, mutta ei tämä ongelma oikeastaan johdu siitä, että, tai ratkea sillä, että eläkeikää nostetaan. Kyllä ihmiset voivat aktiivisesti ikääntyä ilman, että käyvät töissä. Kun ajattelen vuotta 2012, niin silloin todettiin, että sosiaaliturvajärjestelmät eivät ole kestäviä. Näin meille kerrottiin. Ja useimmiten puhuttiin siitä, että vanhemmille henkilöille pitäisi antaa mahdollisuus jatkaa työntekijöä. Ja jos ei puhuttu muuten ikääntyvistä, niin puhuttiin vain siitä, että heidän pitäisi tehdä kauemmin töitä. Ja tänä päivänä tilanne on se, että senioreilla on ongelmana se, että julkinen taho ei enää voi palvella heitä niin hyvin kuin he toivovat, tai heillä ei välttämättä pääsyä sellaisiin rakenteisiin, että voit osallistua myöskin kulttuurisiin tai urheilullisiin tarjo- tarjouksiin saman tien. No tietenkin on olemassa eri maita, joissa on myöskin eläkkeet hyvin alhaiset, ja tämä myöskin vaikuttaa elintasoon ja heidän osallistumiseensa yhteiskuntaan. Nämä ongelmat pitäisi ottaa keskiöön. Eikä pitäisi antaa sellaista tavoitetta, joka olisi pelkästään liian yksipuolinen tavoite. Nimittäin pitää olla tavoitteena se, että eläkeikä voidaan sitä voidaan kulkea pääpystyssä. Ja pitää myöskin tunnustaa se, että nämä ihmiset ovat jo tehneet töitä koko elämänsä. Sosiaaliturveen kestävyysongelman yhteydestä mitä ottaa huomioon. Ja tämän puolesta me haluamme puhua. Loppujen onkin ongelma kuitenkin myöskin vaurauden tai siis tulon jako. Eikä tämä ratkea eläkeikää nostamalla. Tietenkin tämä liittyy myöskin ikäluokkien kokoon. Mutta loppuksi kyseessä on se, että pitää vauraus jakaa paremmin. Vauraus jakaa eikä pitää vaan vaatia, että ihmiset tekevät pidempään töitä. Meistä tämä olisi oikea suunta. Ja tällä tavoin voitaisiin jo saada hyvin paljon aikaa. Tässä meidän kommenttimme mietintöluonnokseen. Ja tietenkin moni kappale tästä meistä hyviäkin. Ja kiitos viiteiden edustaja Danokka saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Meiltäkin haluaisimme reagoida tähän tekstiin, jossa arvioidaan eurooppalaista teemavuotta 2012. Ja meitä huolestuttaa vähän nämä suunnitelmat – korottaa eläkeikää. Tämä ei ole hyväksyttävää, erityisesti ajatellen omakin maatani, Latviaa. Uh, therefore, I think it, it is... Uh, Maassamme eläkkeiden taso on Romanian ja Bulgarian lisäksi hyvin alhainen. Edustaja Kukan sanoi tänään, että aktiivinen ikääntyminen ei tarkoita ainoastaan ikääntyvien mahdollisuuksia pysyä pidempään työelämässä. Tässä varmasti on nyt yhteisymmärrys esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä. Siksi on ehkä vähän yllättävää tuo kohta, jossa sanotaan, että on tuettava ikääntyneiden itsenäistä asumista mahdollisimman pitkään. Ehkä edustaja kukaan voi esittää omat argumenttinsa, mutta minun mielestäni tämä on hiukan ristiriitainen ja ehkä myös liittyy hiukan tähän tavoitteeseen jonka mukaan ikääntyneiden pitäisi pysyä pidempään työelämässä, jotta voitaisiin pidemmin elää itsenäistä elämää. Sitten minulla olisi vielä kysymys. Viisi ohjelma esimerkkiä. Sanoitte, että tämä ei ole kattava luettelo, mutta Itävalta, Viro, Tsekin, tasavalta, Slovakia, Slovenia – Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä tarkistusten parissa, jotta saamme hyvän lopputuloksen. Kiitos. Thank you, Laura Agia. Kiitos, Laura Agia. Se, um... Kiitoksia. Kiitokset näistä esittelijän kommenteista. Tämä osoittaa kyllä, että hän on valmis tekemään asiakirjan – joka on sellainen, jota voidaan tukea mahdollisimman laajasti. Ja uskon, että tämä kysymys koskee tietenkin vähän eri ikäluokkia, jotenkin tässäkin tietenkin esittelijän ikä vaikuttaa lopputulokseen. No mutta tämä on tärkeä asia. Tämä on hyvä, että puhutaan, että ottaa sosiaalisesti elämään mukaan kääntyneet ja että käyttää uusia teknologioita myöskin ikääntyneessä vaiheessa. Tietenkin pitää sosiaalinen osallistaminen ottaa huomioon. Eikä saa olla tietenkään työpaikoissakaan mitään esteitä. Nuorillekaan. Erityisesti se työ, luo, työntekijäluokka 55-60-vuotiaat, jotka eivät enää pysty palaamaan työelämään, ovat joutuneet sieltä työelämästä pois. Kuitenkin mietintö on aika myönteinen. Eli aktiivinen ikääntyminen ei saa olla väline, jolla pyritään vain pelkästään pitämään ihmismaisen pitkään työelämässä. Että se olisi ainoana arvona pelkästään vain työllistettävyys. Vaan kyllä on minun mielestäni erittäin tärkeää, että tässä pyritään takaamaan työntekijöille myös sellainen eläkeikä, joka sallii sen, että voidaan lähteä eläkkeelle, vaikka varhaiseläkkeellekin, siinä vaiheessa, että hänen elämänlaatunsa vielä säilyy korkeana. Minusta on tärkeää myös todeta eläkeijän yhteydessä, että tähän liittyy monia tekijöitä. Tietenkin riippuu vähän työ, työstä, mitä on tehnyt. Jos on tehnyt raskasta työtä koko elämänsä, niin se ei tietenkään varmaan vaadi samaa ikään kuin joku toinen työ, joka vaikka on, vaikka henkilö, joka on sihteerinä. Enkä halua todellakaan tässä ainoana tarkoituksena on pidentää työuria. Lähdetään päättäväisestä, päättäväisesti ja rohkeasti ja viisikymppisten ongelmiin pureutumaan – ja luodaan eurooppaisella tasolla tehokkaita välineitä, joilla voidaan taata heidän pääsynsä takaisin elämänsä tai työelämään tai sitten pätevyyksien kehittäminen tai sitten pääsy nuori uusiin teknologioihin, jos näitä on tarjolla. Rahoitus aktiivisen ikääntymisen projektiin voidaan tietenkin antaa myöskin Euroopan unionin taholta tätä rahoitusta rakennerahastoista, vaikka sosiaalisia tai innovaatio- tai työllisyysrahastojen kautta. Tällä tavoin voitaisiin luoda myönteisiä vaikutuksia aktiivisen ikääntymiseen, että ikääntymistä katsotaan olisi laadukasta. Olisi hyvä nähdä tämä uusi rahoitusväline aktiivisen ikääntymisen osalta, mutta en tiedä, pitäisikö ehkä ensin tehdä tällainen ad hoc-tutkimus ja katsoa, mitä resursseja voitaisiin käyttää tästä, tässä uudessa välineessä. Ja sitten yrittäisin luomaan integraatiota vanhojen ja nuorten sukupolvien kesken ja luoda tästä symbioottista tietojen vaihtoa molempien ikäluokkien kesken. Ja ottaa huomioon, että eri sukupolvet saattavat olla ja heidän kantansa tuota olla rikkaus toiselle sukupolvelle. Kiitoksia. Kiitos edustaja Lope Fontanier. Ja senora presidenta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluan ensiksikin kiittää, niin kuin kollegatkin ovat jo tehneet tästä tätä, tästä mietintöluonnoksesta edustaja Kukon ja myös tämä, tästä työasiakirjasta. Ne ovat kaksi erittäin hyvää asiakirjaa, jotka antavat hyvän pohjan jatkotyölle. Jatkotyö, joka on välttämätöntä, mutta valitettavasti on erittäin erittäin tärkeää, jos me tajuamme, mikä on eurooppalainen väestö tällä hetkellä 1992. 37,5 oli elinajan keski-ikä. 2050 voitaisiin olla noin 50 vuotta. Totta kai, totta kai tässä nyt on ongelma, jos me näemme, että maissa, kuten Espanjassa, on alueita, jossa ongelma on paljon kärjistetympi. Silloin me voimme tajuta, että nykyinen kestävä talous- ja sosiaalinen malli toimisi. Meidän pitää lähestyä tätä tilannetta ja ottaa härkää sarvista välittömästi. Onneksi meillä on ollut tämä teemavuosi. Tällöin on tiedostettu paljon paremmin ikääntyminen ja miten se vaikuttaa väestön rakenteeseen. Hyvä diagnoosi on nyt tehty. Hyvä, hyvä arviointi ja hyvästä arviosta on hyvä lähteä liikkeelle, mutta mielestäni meidän pitää mennä pidemmälle ja ajatella enemmän tulevaisuutta ja ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Sen takia olisikin välttämätöntä korostaa sitä, että meidän ikääntyneet ihmiset tai meidän äh, voisivat viettää täysin itsenäistä elämää ja voisi myöskin olla työssä virallisen eläkeen jälkeen olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanoivat, kuinka tärkeää on tarjota yli 55-vuotiaille ihmisille mahdollisuutta jatkaa työelämässä, että heitä vain syrjittäisi vain iän takia. Ei tämä tarkoita Äh, aktiivista ikääntymistä, eli tehtäisiin työtä pidempään. Meidän mielestäni meidän pitää sopeuttaa eläkeikä elinajan odotteeseen. Me viidataan teemaa, joka liittyy terveyteen, suurempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Ja ihan viimeiseksi haluaisin puhua aiheesta, joka huolestuttaa minua aivan erityisesti se liittyy maaseutualueisiin niillä alueilla, jotka kärsivät väestöllisistä ja tärkeistä luonnon asettamista haitoista. Esimerkiksi saarialueet tai vuoristoalueet ovat tällaisia. Useissa tapauksissa siellä on ikääntymisongelmia ja väestökatoongelmia. ongelmia jotka törmäävät rajusti vastakkain. Meidän pitäisi ottaa tämän mukaan laajentamaan tätä teemaa. Näillä kyseisillä alueilla nuoret usein joutuvat lähtemään pois, koska eivät löydä työtä paikan päältä. Tällöin ikääntyminen, ö, syntyy, tai ikääntyminen kehittyy hyvin dramaattiseen suuntaan. Jos ei ole nuoria, ei ole kouluja, ei ole infrastruktuuria, eikä ole keskeisiä terveyspalveluita tarjolla. Tätä täytyy työstää enemmän tätä aihetta tässä lisäksi. Kiitos. Thank you. Kiitos. Määräaikatarkistusten jättämiselle on kesäkuun kolmas päivä, kello 12. Tarkistukset käsitellään 23. päivä kesäkuuta ja hyväksyntä työllisyysvalikunnassa 15. tai 16. päivä heinäkuuta. Kohta 17 esityslistalla Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta, suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23. artiklan soveltamiseen. Lausuntoluonnoksen ensimmäinen käsittely. Tämä on Regin valikuntaloitteinen mietintö. Puheenvuoron saa heti Javi Lopes. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin johdon johdannonomaisesti puhuisin tässä teemasta, josta tässä on puhuttu. En, en lähde puhumaan mistä makro Jos ajattelemme viime lainsäädäntökautta, me onnistuimme aika hyvin siinä, mitä nyt haluan puhua tässä sääntelystä, kaikista meidän instrumenteissamme. Meillä on rakennerahastot tai investointirahasto. Tämä tehtiin myös samalla kertaa, kun haluttiin luoda uutta talouden hallintoa, joka nyt on jo todellisuutta, kuten varsin tiedätte Six Pack, Two Pack, kaikkia tätä me olemme käyneet läpi, eurooppalainen ohjausjakso ja kaikki erityissuositukset maakohtaisesti Ajatuksena tässä ää, oli se, että haluamme rakennerahastojen toiminnan rationalisointia. Mm, me halusimme kytkeä mahdollisuudet yhteen sillä tavalla, että meillä olisi rahoitukset, meillä olisi makrotaloudelliset ehdot, ja mistä on jo opit, otettu opiksi ja tällä hetkellä sitä sovelletaan taloudellinen tai valvonta, verotuksellinen valvonta, jota jäsenvaltiot toteuttavat, eli suuri enemmistö poliittista puolueryhmistä Euroopan parlamentissa näiden neuvottelun aikana totesi, että tämä äh, tämä uusi ajatus voisi johtaa myös eurooppalaisten rahastojen lakkauttamiseen tai niiden toiminnan lykkäämiseen, jos eivät ne täytä näitä pakollisia ehdoja, jos eivät ne sovellu talouden hallinnon, makrotalouden hallinnon ehtoihin. Se voisi olla myös epäyhteneväistä, se voisi olla myös kontraproduktiivista viime kädessä. Eli minä olen laatinut tarkistuksen artiklan 23, artiklan 21 ensimmäisestä paperista, kun puhuttiin tästä sääntelystä. Minä olen nyt käynyt läpi tätä keskustelun sisältöä ja Alan Kosak eh, PP-puolueesta eh, näki, että se ei ollut kovinkaan yhteneväistä, että meillä oli tämmöinen ehdollistaminen niin paljon ehdollistamista ennen kuin voidaan käyttää rahastoja. Miksi näin on ajateltu? Miksi tällainen ajatusrakennelma, rakennelma? Koska meidän mielestä ei ollut kovin asianmukaista, että, että näillä rahastoilla oli pitkän aikavälin tavoitteet, silloin oli vaikea kytkeä niitä niin suhdanne eh, kontekstiin, kuten esimerkiksi eurooppalaisen ohjausjaksoon, niin se voisi olla kontraproduktiivista, koska on ihan selvää, että jäsenvaltiot pahimmassa tilanteessa, jos ajatellaan makrotalouden epätasapainotilannetta, silloin niiden pitää nähdä enemmän vaivaa, ponnistella enemmän tässä mielessä, että niillä on enemmän eh, ehtoja siellä harteillaan ja silloin ei ole helppo edetä ja silloin ehtojen täyttäminen ei ole aina niin helppoa kun meillä on rakennerahastot ja Euroopan investointirahasto käytettävissämme. Näin ollen vähän epäiltiin mm, näiden uudelleen kohdentaminen tai lykkääminen. Oliko se hyvä, jos ajatellaan, että nämä rahastot, oliko se, onko se kontraproduktiivista vai ei? meneekö se äh, näiden rahastojen, meneekö se ihan näiden rakennerahastojen perimmäistä, perimmäistä luonnetta vastaan, koska tässä on kyse taloudellisesta ja sosiaalisesta äh, lähentymisestä en viime kädessä. No niin, kun on tämä äh, asetus hyväksytä artikla 23, kun lähdetään kun näistä ehdoista, jotka liittyvät artiklaan 23, niin komissiosta tuli sellaista viestiä, että halutaan konkretisoida äh, mistä tässä nyt on kysymys, jos ei ole täytetty ehtoja ja mitä voidaan, miten voitaisiin toimia sillä, että voidaan uudelleen kohdentaa operatiivisesti tai lykätä tai jopa, tai jopa siis maksusitoumusta ja maksujen lykkäämisestä voisi olla kysymys. Tämä on lausunto luonnosta ehdotus. Haluan kuulla mahdollisimman paljon kaikkien kollegojen näkemyksiä, myös komission näkemyksen. Minä olen saanut tähän sisäisen mandaatin, mutta minun ehdotukseni olisi se, että ensinnäkin e, e, lähdemme erottaan, erottamaan ensin, er-, erottamaan niin kuin komissiokin on tehnyt, mutta että komissio hyväksyisi tai tajuaisi tiedonannossaan, että monivuotiset ohjelmat ja haasteet, jotka liittyvät niihin, jotka ovat valtioiden haasteita, jotka ovat sosio- sosiotaloudellisia, niin siinä on olemassa tiettyä epävarmuutta, epätasapainoa. Ja sen takia pitää miettiä erittäin tarkkaan tätä uudellaan kohdentamista, jos me haluamme hyvää tasapainoa, jos me haluamme myös näiden ohjelmien uskottavuutta ja ennakoitavuutta parantaa. Komission tiedonnossa tämä pitäisi ottaa erittäin vahvasti esille. Toisekseen voi, tapa, voi käydä niin, että tämä ei ole kovin yhteneväistä. Meillä voi olla myös makrotaloudellisia shokkeja tulossa jäsenvaltioiden sisällä ja meidän tavoitteenahan on taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen niin silloin voitaisiin hyödyntää näitä äh, eurooppalaisia rahastoja, niiden valtioiden toimistoja, niitä eniten tarvitsevat, mutta ne voivat, olla, voivat mennä itse näiden rahastojen perimmäistä luonnetta vastaan. Kolmanneksi pitää, pitää olla erittäin varovainen tavoitteiden suhteen, jotka ovat kokonaisvaltaisia, jotka liittyvät sääntelyyn. Tässä on kyse paljon työllisyydestä, sosiaalikysymyksistä, mitä me voimme synnyttää tällä uudelleen kohdentamisella tai lykkäämisellä liittyen artiklan 23. Silloin me voimme va- vain vaarantaa tätä nykytilannetta ottaen huomioon talouden tilanteen, joka ei ole tuntuvasti kohentunut. Neljänneksi on totta, että artikla 23 pitää sisällään joitakin poikkeuksia sovelluksensa suhteen jos ajatellaan maita, joissa taloudelliset sosiaaliset olosuhteet ovat pahemmat työllisyyden tai köyhyyden tai muun syyn takia me haluaisimme vahvistaa sitä, että löydettäisiin tämä ehdollistavuus artiklan 23 sisältä. Ja tämän pitäisi, minä kohta lopettelen, sanopuhuja, puhuja, pitäisi ottaa erittäin huomioon rahastojen uudelleen kohdentamista, rahastojen käytön uudelleen kohdentamista ja, ja, ja kenen pitäisi tehdä päätös. Meidän, me, meillä on ehdotus, ei, me ei ole kyse vain yhdestä toimielimestä, myös neuvosta, aivan erityisesti parlamentti voisivat antaa lausunnon siinä ta- tapauksessa, että artiklaa 23 lähdetään so- soveltamaan. Näin halusin kertoa teille mahdollisimman paljon ja olen valmis kuuntelemaan teidän näkemyksiä. Mr. Krasnodebski. Kiitos, edustaja Kahdowski. Onkaan paikalla. Olkaa Ja muszę powiedzieć, że się zgadzam prawie... Kiitoksia, pojohtaja. Oikeastaan olen jo pitkälti samaa mieltä kanssasi, Jävi. Ja todellakin on joskus vaikea ymmärtää, miten makrotalouden indikaattorit toimivat yhteydessä kohesipolitiikan kanssa. Tietenkin tällä hetkellä alueiden tilanne on hyvin erilainen, koska meillä on Euroopassa suuria eroja. Tämä johtuu tietenkin hallitusten ja rahastojen toiminnasta. Puolassa eivät nämä rahastovarat mene kuitenkaan niiden, niihin alueisiin, jotka, joita keskushallinto tukee, ja sitten myöskin on olemassa tiettyjä päätöksiä, kuinka vaikka päätetään keskeyttää maksut rahastosta, joka 2012 tehtiin tällainen Unkarin, Unkaria koskeva päätös. Miksi tehtiin juuri päätös tästä maasta, vaikka oli muitakin maita, jotka ovat pitäytyneet talouskurissa? Ja vain oikeutetusti huomautatte, että tämän rahaston tavoite on oikeastaan ihan toinen. Tässä pyritään konvergenssiin alueiden kesken. Mutta oikeastaan tämänlainen väline johtaa siihen, että alueiden väliset erot kasvavat loppujen lopuksi. Eli kysyt niillä alueilla, jotka ovat vaikeissa taloudellisessa tilanteessa. Ehkä tässä minun kommenttini. Ensi kerralla voimme sitten miettiä konkreettisia tarkistuksia, mutta oikeastaan näin suunta on minun mielestäni ihan sama kuin minäkin ajattelin artikan 23 käytöstä. Alde. Kiitos. Sitten Alden edustaja. Uh, uh, no, it's okay, you know, I just was listening for translated. Niin, odotin vain tulkkausta. Kiitos. Aldeen varjoesittelijän nimissä pidän tervetulleina näitä suuntaviivoja, jotka liittyvät Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja talouden tehokkaan ohjauksen ja hallinnan seurantaa. Toivon, että lausuntomme regivaliokuntaan on arvokas lisä komissiolle, kun näitä suuntaviivoja sovelletaan. On hyvin tärkeää, että Euroopan rakenne- ja investointirahojen investoinnit tehdään kunnollisissa makrotaloudellisissa puitteissa, jotta voidaan tukea kasvua ja työpaikkojen luomista, erityisesti huonommassa asemissa olevilla alueilla. Komission on huolehdittava siitä, että nähdään myös maakohtaiset suositukset – komissio ja neuvosto ovat hyvin varovaisia, kun puhutaan ohjelmoinnista tai ohjelmista, jotka ovat esimerkiksi komission ehdotuksissa ja jäsenvaltiot eivät ole korjanneet epätasapainoja. Kansalaiset eivät saisi kärsiä ensimmäisenä siitä, että jäsenvaltiot eivät hoida talouttaan kunnolla, on ikävää, että suuntaviivoissa parlamentin rooli jää näkymättömäksi. Parlamentin mietinnössä on huolehdittava siitä, että nähdään parlamentin rooli avoimuuden ja demokraattisen tilivelvollisuuden ajana. Varjoesittäjämme esittelemme tekee tarkistuksia, jotta esimerkiksi maksujen keskeytys on ihan viimeinen keino komission puolelta – maksukeskeytykset voivat vaikuttaa vakavasti ohjelmiin ja alueisiin, jotka kärsivät kriisistä muutenkin, erityisesti jos alueella on korkea työttömyystaso, kuten komission tekstissä kohdassa kolme sanotaan. Pitäisi pyrkiä kompensoimaan ei-toivottuja vaikutuksia kansalaisiin ohjelmia rahoitettaessa komission pitäisi ottaa huomioon työpaikkojen luomispotentiaali uusissa ohjelmissa ja mahdollisuus noudattaa maankohtaisia suosituksia. Kiitos. Thank you, eh, Ines. Kiitos, Ines Sumer. Obrigada. Ehm, eu creio que nós estamos aqui perante um. Kiitos. Meillä on tässä nyt ongelma käsissämme. Ja keskustelu on vaikeata. Oli vaikeata silloin, kun tämä asetus hyväksyttiin näistä rahoituksista. Se oli aika vaikeata kokonaisuudessaan. Useita valiokuntia osallistui siihen ja laativat lausuntoluonnoksia tätä asiaa vastaan ongelma piili siinä, että mitä, mit, minkä tie me valitsemme, kun me tajuamme, että jokun on kontraproduktiivista, silloin ei voida käyttää tätä toimenpidettä. Jos se menee, jos se menee raho, jos toimenpiteet ovat rahoituksen perusperiaatteiden ja toiminnan luonteen vastaisia, jos me tämän toteamme, se pitää sanoa ääneen. Ei tässä ole kyse vain makrotalouden ehdollis, ehdo, ehdoista. En tiedä, onko joissakin valiokunnissa enemmistö tätä periaatetta vastaan vai onko, onko vielä eri, paljonkin eriäviä mielipiteitä. Minä voin kertoa teille kahdella kolmella perustelulla, minkä takia Tämä periaate pitää poistaa. Kun nämä tiedät, jotkut maat liittyivät Euroopan unioniin, ja miten näille maille eh, kerrottiin, miten rahastojen varoja käytetään, ei siinä ollut kyse mistään kiristyksestä. Oli vaan siinä, että mit, mitkä ovat näiden rahastojen liikkumavarat ja mitkä ovat näiden rahastojen perustoiminta, perustoimintaperiaatteet. Mitä sitten tulee taas näihin muihin periaatteisiin, esimerkiksi eurooppalainen ohjausjakso, ne ovat periaatteita, jotka kasvun ja, ovat kasvun ja työllisyyden vastaisia. Se on amarrar. Eh, Tästä syystä johtuen me emme voineet yhdistää rakennerahastoja näihin suosituksiin. Ajattelimme sitä tietysti Portugalin näkökulmasta. Ja jos ajattelemme Portugalia eurooppalaisessa ohjausjaksossa, Troikka omine suosituksineen kuului kuvaan, mutta Jotkut suositukset eurooppalaisessa ohjausjaksossa olivat sellaisia, että komissio sanoi, että olimme, oli, oli sanottu, että oli kyse julkisesta velasta ja työttömyys oli noussut. Ensätikin piti vielä vahvistaa näitä toimenpiteitä, jotka johtivat meidät päinvastaiseen tilanteeseen kuin mihin alun perin haluttiin, joka oli täysin tavoitteiden vastainen. Nyt meillä on ö, rahastoilla ö, mahdollisuus tarjota jäsenmaille kääntää vaihtaa suuntaa, tarjota vaihtoehtoja tai jotka voisivat olla näiden kyseisten jäsenmeiden etujen mukaisia. Sen takia tämä ehdollistaminen, vaikka olisi kuinka paljon varotoimenpiteitä mukana, niin se tullaan hyväksymään ja se kulkee sitten omaa tietään, omassa tahdissaan. Ja tämä tie, kun me päätämme että jos puhutaan lykkäämisestä, niin meidän täytyy tajuta, että kaikista köyhimmät maat voivat kärsiä tästä. Se on niille haitallista eikä hyödyllistä. Mitä sitten todellisuudessa tapahtuu, koska toime, jos toimenpiteitä sovelletaan sillä tavalla, joka on komission mielestä kaikista soveliainta, ja me tulemme esittämään tarkistuksia tähän, mutta mitä me sillä saavutamme? Tarkistukset, jotka tuomitsevat tämä, nämä makrotaloudelliset ehdollistamiset. Delli is not here. Edustaja Delli ei ole paikalla. Edustaako joku häntä? Ilmeisesti ei. Joten Laura Agea. Grazie. Kiitoksia ja kiitoksia valmistelijalle ja halusta tehdä yhteistyötä. Se, että käyttää rakenneinvestointirahastoja hyväkseen ja, ja sitten jos ne keskeyttää ne maksut, niin jotenkin saattaa vaarantaa sitten kohesiotavoitteet. Uskon, että niiden rooli onkin parantaa yhteiskuuluvuuden kuuluvuuden roolia ja välttää taloudellista epätasa-arvoa unionin maissa. Se, että keskeytetään vaikka varojen käyttö, se voi vaarantaa taloudellisen tilanteen kaikissa niissä maissa, joissa on vaikeuksia kriisin takia. Tämä vaikuttaa myöskin paikallisia alueviranomaisten mahdollisuuksiin tarjota yleisöllisiä palveluja tai tehdä investointeja. Uskon, että on tarpeen ylläpitää nämä varat huolimatta siitä, minkä tilanne on taloushallinnossa. Paikallisia alueviranomaiset, heitä ei saa rangaista näistä muista virheistä, muiden tekemistä virheistä kyllä virheet tapahtuvat kansallisessa hallinnossa. Pitää muistaa, että usein paikallis- ja alueviranomaiset ovat hyvin lähellä kansalaisia. Ja sitten lopuksi kansalaiset maksavat tämän hinnan hallinnon virheistä. Joten jotta tekisimme yhteistyötä, voin esittää tähän omat kommenttini tähän meidän varjoesittelijämme kautta. Kiitoksia. Thank you. The deadline... Kiitos. tarkistusten jättämiselle on kesäkuun toinen päivä puolelta päivin. Äänestys 23. päivä kesäkuuta ja Regi-valiokunnassa mietintö hyväksytään 13.14. päivä heinäkuuta. Siirrymme eteenpäin kohtaan 18 esityslistalla jäsenvaltioiden työllisyys, työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Tänään on tarkoitus käsitellä tarkistuksia, joita on 217 lainsäädäntöehdotus neuvoston päätökseen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoille. Mietintöluonnoksessa on 29 tarkistusta. Laura Agea sai esittelijänä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ensinnäkin kaikille kollegoille, jotka ovat varjoesittelijöitä ja tekevät yhteistyötä tämän asiakirjan tiimoilla. Huolimatta kaikista erimielisyyksistä, varsinkin valmiit tekemään yhteistyötä. Tämän olen huomannut. Ja kuten puheenjohtaja totesi, tähän on tehty paljon tarkistuksia, mutta olemme onnistuneet löytämään hyvän kompromissiperustan. Olemme näissä kahdessa varjoesittelijöiden kokouksessa pystyneet sopimaan monista asioista. Ja sen lisäksi tietenkin saattaa olla erimielisyyksiä tietyistä asioista, mutta kuitenkin olemassa hyvin vahva halu luoda tästä vahva asiakirja, jolla todellakin olisi painoarvo, painoarvoa, ja tämä voitaisiin näin paremmin hyväksyä neuvostossa. Ja tämän yhteistyöhengen näen täällä eri kollegoiden taholta esiintyvän eri varjoesittelijän taholta. Täällä on yhteinen halu löytää ratkaisua, ratkaisu, joka olisi kaikkien tuettavissa. Tietenkään ei voida kaikkia tyydyttää, tietenkin kaikilla on omat kantansa, mutta mikä nyt vaikuttaa selvältä, että pyrimme tekemään tästä hyvin vahvan asiakirjan. Se, mitä komissiolta tuli, oli hyvin heikkoa tekstiä. Kaikki kollegat ovat samaa mieltä, että nyt pitää ottaa tämä asia esille. Juuri komission jäsen Thyssen otti myöskin esille täällä aamupäivällä, että tarvitaan Eurooppa 2020 strategian uudistusta, mutta pitää olla myöskin selvä, mit, selvillä sitä, mitkä ovat tämän pilarit. Miten voidaan suojata myöskin sosiaalioikeuksia samalla. Joten me pyrimme nyt vahvistamaan ei pelkästään tätä asiakirjaa, vaan myöskin katsomaan sitä, että kuinka strategia 2020 mitkä ovat sen tavoitteet, miten sitä voidaan vahvistaa. Sitten lopuksi katsoimme näitä suuntaviivoja ja pyrimme tekemään uutta ehdotusta yhdessä kollegoiden kanssa. Ja myöskin sihteeristön suuren ja helpottavan tuen avulla. Tällä tavoin olemme pystyneet saamaan hyvän asiakirjan. Kiitoksia. Mr. Bach. Eh, Edustaja Bach, EPP nimissä. Vielen Dank. Niin, kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä haluaisin palauttaa kiitokset, jotka osoitettiin nyt varjoesittelijälle, takaisin esittelijälle. Edustaja Hege on toiminut hyvin järkevästi. Hän on pyrkinyt keskusteluyhteyteen – ja yhteistyöhön. Tällaisen mietinnön yhteydessä yhteistyö on erityisen tärkeää. Hän mainitsikin jo sen, että parlamenttikin haluaa, että voidaan saada laaja tuki meidän kannallemme. Ja siksi kaikille oli tärkeää, että saadaan lyhyet täsmälliset ehdotukset esitettyä ja näin parlamentin kanta tulisi kuulluksi neuvostossa myös nopeasti. Valitettavasti kuitenkin jouduimme tähän ansaan, että tarkistuksia on niin paljon, kaikki tulee työstää vielä uudestaan. Ja tämä totta kai johtaa siihen, että tietyt kohdat ovat pidemmät ja hankalemmin työstettäissä ja näin myös luettavissa, mutta esittelijän työ tässä mielessä on erittäin hyvää. Meille EPP-ryhmänä on hyvin tärkeää se, mikä mainittiinkin, että nämä suuntaviivat ovat yhteensopivia 2020 strategian tavoitteiden kanssa – osittain tässä on epäonnistuttu ja nyt näiden suuntaviivojen tulisi mielestäni toimia niin, että keskitytään tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin, eli painotetaan niitä vielä selkeästi. Ja näin suurin osa tarkistuksistamme tulisi ymmärtääkin. Toissijaisuusperiaatteen kunnioittaminen totta kai myös tärkeä tekijä. Monet tarkistukset liittyvät palkkoihin, työehtoihin, työehtosopimuksiin myös. Ja nämä tehtävät pitäisi nyt jättää työmarkkinaosapuolille kaikissa jäsenvaltioissa. Ne voivat olla välineinä mukana auttamassa tavoitteiden toteutumiseen, mutta pitäisi ottaa huomioon eri maiden erityispiirteet. Totta kai pitää voida mukana vaikuttamassa, mutta ne tarkistukset, jotka liittyvät tässä sopimusten muutoksiin, eivät saa meiltä tukea. Muuten pitkälti hyvä mietintö. Yhteistyö on sujunut hyvin ja tulevissa kokouksissa varmasti voidaan jatkaa yhteistyötä tässä hyvässä hengessä. Kiitos. Edustaja Rodriguez olisi seuraava puhuja. hänelle täällä. Puhuuko joku hänen puolestaan? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Marisoa pyysi minua esittämään hänen arvioinsa tästä tehdystä työstä. Hän on varjoesittelijään tässä. Haluaisin hänen puolestaan ja kollegoiden puolesta ensinnäkin tunnustaa tämä hyvin aktiivinen ja tuottelias työ, Rova Agean tekemä työ kompromissien työstämisessä. Ja tällä tavalla on vahvistettu asiakirjaa. Ja annetaan sille vahva kanta, jota se, jonka se esittää. Ja meidän ryhmämme varjo esitteli on myöskin varmaan, että tämänhetkinen työ voi aikaansaada tarpeiset kompromissit. Tämä perustuu monen parannukseen ja saavutukseen, joita käsiteltiin varjoesittelyiden kokouksissa, ja ne perustuvat näihin kompromisseihin. 2020 tavoitteiden mukaan ottaminen tai asiakirja ja palkka, ja parempi yhteys palkkojen ja tuottavuuden välille. Ja tarvitaan myöskin työmarkkinoiden toimintaa muutoksiin. Ja strategisten investoiden rahastoon tarvitaan yhteys tässä. Me tarvitaan pätevyyden tarjontaa ja tulostaulukon roolin vahvistamiseen, kun pyritään tätä toteuttamaan polkomyynnin, sosiaalisen polkomyynnin ja aivovuonon estäminen on otettu huomioon. Ja lopuksi, mutta kaikkein vähäisimpänä, lasten köyhyys. Mitä pitää vielä tehdä? Meidän pitää todeta, että vaikkakin Eurooppa 2020 tavoitteet ovat osa kompromissia, meidän mielestäni tämä ei riitä vielä, että ottaa pelkästään ne esille ei-sitovalla tavalla. Tämä ei yksinkertaisesti riitä, että mainitaan johdantosan kappaleissa tavoitteet. Ne pitää ottaa suuntaviivoihin itseensä mukaan. Ja tämä on se kanta, jonka me todellakin uskomme vahvasti. Täällä on muitakin sananmuotoerotuksia, joita voidaan meidän vielä parantaa. Ja sitten eläkeuudistuksesta on myöskin muokkaantumassa kompromissi, ehkä elinikäodotuksia sidottaisiin eläkeikä. Me ei mene tähän sisältöön sen tarkemmin, mutta uskomme, että pitäisi myöskin tehdä aktiivisen ikääntymisen enemmän sosiaalisia investointeja ja pyrkiä katsomaan sitä ikääntyvän väestön työllistymistä myös. Eli meillä on oikeastaan myönteinen kanta ehdotukseen, ja uskon, että saamme aikaan vielä hyvän lopullisen asiakirjan. And now it's time for Mr. Ja nyt edustaja Krasnodemski. Just on very shortly. Ihan lyhyesti vain. Yritän puhua nyt englantia. Me olemme edenneet itse asiassa jo melko pitkälle kompromissin tiellä, joten haluaisin vain sanoa, että ryhmänä voimme oikeastaan tukea suurinta osaa kompromisseista. Siellä on muutama sanamuoto vielä auki, mutta muuten voimme tukea edustaja Agean esityksiä. Muissa ryhmissä on tietenkin jotain ongelmia. Mekin haluaisimme painottaa ongelman toista puolta. Ei sosiaalisen kysymyksen niinkään, vaan kasvun ja aktiivisemman kasvupolitiikan ongelmaa, mutta yleisesti ottaen haluaisin kiitellä ja kehua nyt esittelijä Mäkeä, joka on ollut hyvin energinen järjestänyt monia kysymy- ko- kokouksia, anteeksi. Joskus hankalia tilaisuuksia, kun ei ole niin helppo neuvotella ihan sanatasolla. Mutta kiitos oikein paljon. Varmasti hyvin kompromisseihin päästään. Kiitos myös muiden ryhmien edustajille, jotka osallistuvat kompromissiin. Kiitos. Kiitos. Edustaako joku Weberia alderyhmää? Jos ei, niin Edustaja Silikiotis on seuraava puhuja. Eh, eh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Laura Agea hyvin vaikeasta työstä, minkä hän on tehnyt. Meillä on ollut loistava yhteistyö koko ajan todellakin. Kokoukset ovat olleet hedelmällisiä, rakentavia. Ja Gue on optimistinen siihen suhteen, että saavutamme hyvän lopputuloksen jo viittaan tässä kompromissitarkistuksiin erityisesti. Kyllä me voimme saada tästä hyvän, hyvän mietinnön, kun puhutaan työllisyyspolitiikan suuntaviivasta. Toistan ehkä joitakin asioita tai <clears throat> kysymyksiä, jotka mielestäni ovat, meidän mielestämme ovat kielteisiä, joista nyt täällä on juuri keskusteltu meidän kommenttimme pyrkivät kuitenkin olemaan rakentavia silloin, kun pyrimme, pyrimme laatimaan kompromissitarkistuksia. Mikä meitä erityisesti huolestuttaa, se on tullut esille jo aiemmissa kokouksissa. Se on koulutus. Meille sillä on elintärkeä merkitys, keskeisen tärkeä merkitys. Puhutaan luovuudesta, kriittisestä ajattelutavasta, uudistuksesta koulutuksessa, ei niitä voida mieltää vain yrityshenkisesti tai talouspoliittisesti. Ei, ei se tarkoita samaa, miten me mielämme koulutuksen perinteisesti. Me haluaisimme, että äh, käsitellään uudestaan se kohta, jossa tätä asiaa tutkitaan, koska siinä voi syntyä vähän sekaannusta tai asioiden väärin ymmärtämistä. Kun me puhumme ihmisarvoisesta työstä ja elämästä, sekin äh, mm, on äh, kansainvälisen työjärjestön ilon perusteksteissä. Ne ovat erittäin tärkeitä näkemyksiä. Minä yllättää vähän se, että en myöskään ymmärrä joidenkin näkemyksiä tai mielipiteitä, jotka haluavat poistaa nämä ilmaisut tästä mietinnöstä. Käsite ihmisarvoisesta elämästä ja ihmisarvoisesta työstä. Miksi ne pitäisi poistaa? Mielestämme ne ovat elintärkeitä käsitteitä, kun näistä suuntaviivoista työllisyyspolitiikalle puhutaan. Joka tapauksessa me tulemme pyrkimään takaamaan sen, että nämä käsitteet todella lisätään tähän tekstiin. Ja lopuksi verotuksesta. Me olemme valmiita puhumaan ja käsittelemään tekstiä uudelleen, mutta emme missään tapauksessa haluaisi, että heikennettäisiin yritysverotusta suhteessa työllisyyskustannuksiin, työ, työ, työvoimakustannuksiin. Eli pitääkö kaikista heikommassa olevien alimpien sosiaaliluokkien edustajat maksaa suurin osa yritysvero paketista. Eli verotus pitäisi jakaa äh, oikeudenmukaisesti pienten ja suurten yritysten välillä e, ilman, että näillä äh, toimenpiteillä voidaan uhata työntekijöiden sosiaaliturvaa tai että työntekijöiden pitää maksaa äh, leijonan osa tästä verotuksesta ja omista vakuutuksistaan. Lopuksi kyllä uskon, että saamme tästä hyvin myönteisen tekstin ja vielä kerran haluan onnitella ää, Laura Agia loistavasta yhteistyöstä. Thank you, madam. Kiitos, edustaja Sanoka. Thank you. Yes, we... Niin, kiitos. Were initially a little bit... Mekin olimme melko tyytymättömiä alun perin komission ehdotuksen neuvoston päätöksestä työllisyyspolitiikan suuntaviivoiksi ja tässä tuntuu olevan vielä vähemmän kunnianhimoa kuin vuonna 2010. Siksi esittelijän tehtävä oli aivan valtava. Hän pyrki tekemään parhaansa, jotta saataisiin hyvät suuntaviivat ja hyvää työtä hän on tehnyt. Kunnioitan kovasti hänen tekemänsä työtä. Edustaja Gea on todella toiminut loistavasti myös käsitellessään tarkistuksiamme. Ryhmämme ei tehnyt kovin monta, ainoastaan 28, mutta tämä tarkistusten suuri määrä on nyt vain tulosta sitä, että komission alkuperäinen ehdotus oli niin huono. Siinä ei ollut konkreettisia suuntaviivoja vaan ihan yleisiä kannanottoja. Me tarvitsemme nyt lisää konkretiaa ja teemme valioesittelyiden kokouksessa parhaamme kompromissi tarkistusten kanssa ja useimmat kompromissit menevät tämän suuntaisesti. Viittaus esimerkiksi Euroopan 2020 strategian ja ohjausjakso nämä eivät riitä nämä viittaukset. Me tarvitsemme konkreettisemmin tekstiä siitä, mihin tässä oikein pyritään. Ehdotus johdantosan kappaleissa esimerkiksi, että painotetaan sitä, että suuntaviivojen kautta pyritään vähentämään epätasa-arvoa ja lisäämään kansalaisten hyvinvointia. Nämä ovat tässä päätavoitteita. sosiaalinen syrjäytyminen ja strategian koulutustavoitteet ovat vielä hyvin merkittäviä ja riittävän tärkeänä ne on otettava huomioon. Tässä puhutaan myös suuntaviivoista jäsenvaltioiden politiikalle ja tässä hyvin tärkeää on se, mitä Euroopan unioni voi tehdä näissä kysymyksissä. Me haluamme myös tässä painottaa sitä, että kun jäsenvaltiot hyväksyvät talouspoliittisia päätöksiä, niin on otettava huomioon yhteinen hyvä ja koordinointi Euroopan unionin tasolla. unionin pitäisi pyrkiä siihen, että päästään sopimusten tavoitteisiin osallistavat, integroidut työmarkkinat, ihmisarvoinen työ ja niin edelleen. Joten se, mikä on myös tärkeää nyt mainita, on, että nämä unionin politiikat, joiden kautta voidaan päästä yhteisiin tavoitteisiin eivät tule uhattuiksi muun lainsäädännön puolelta. Nämä tarkistuksen kohdat sisällytettiin kompromisseihin. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Toivomme, että tämä työ johtaa oikein hyvään lopputulokseen. Se varmasti on mahdollista, kun yhdessä ponnistelemme esittelijämme johdolla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Komissio mainittiin. Onko komissiosta edustaja, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. No, we, we have... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen merkinnyt ylös kaikki tarkistukset ja luonnoksen ja olemme tutkineet tätä mielenkiinnolla, mutta olemme merkinneet asian muistiin. Kiitos. Jatketaan eteenpäin. Halusin vain mainita sen, että hyväksyntä 16. päivä kesäkuuta. Sitten esityslistan kohta 19. Vihreän työllisyyden aloite, vihreän talouden työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen. Tämä on ensimmäinen keskustelu tarkistuksista, joita Jean Lambertin mietintöluonnokseen on esitetty 208 tarkistusta kaiken kaikkiaan. Annan puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mainitsitte tarkistusten lukumäärän. Toivon, että ne ovat esillä eri syistä kuin miksi tarkistuksia edelliseen tehtiin. Suurin osa tarkistuksista on myönteisiä, joiden kautta pyritään – lisäämään jotain siihen, mitä alkuperäisessä mietinnössä meillä oli ja suurin osa todella rakentavassa hengessä. Ne voidaan ottaa huomioon. Mietinnön taustalla on komission tiedonanto, joka mainittiin tänä aamuna komission jäsen Dombrovskisin toimesta. Me pyrimme tässä selkeään strategian poliittisessa poliittiseen viestiin, johdonmukaisuuteen, jotta voidaan maksimoida työpaikkojen luomismahdollisuudet jostain uusillakin sektoreilla. Ostain katsotaan sitä, miten joillain aloilla on pystytty uudistuksiin ehkä saastuttavilla aloilla tai paljon päästöjä aiheuttavilla aloilla, eli miten käsitellään nyt tätä muutosta. Minun on sanottava, että mikä olisi kohtelias tapa sanoa. Olin ehkä hiukan pettynyt komission vastauksiin aamulla siitä, mihin tämä kaikki nyt sopii komission kokonaistyöllisyysstrategiassa. Miten voidaan nähdä tässä nyt kunnianhimoinen etenemistie? Eikä vain jäädä katsomaan, mitä tässä tapahtuu. Tarkistukset, joita on esitetty, ovat yleisesti ottaen hyvin myönteisiä. Meillä on myös lausunto ympäristövaliokunnasta ja näisten oikeuksien valiokunnasta. Molemmissa lausunnoissa on mielestäni oikein hyödyllisiä näkökantoja. Tietenkin osittain päällekkäisyyttä, mutta meidän on katsottava, miten voimme sisällyttää jotkut keskeisistä ajatuksista näistä valiokunnista mukaan mietintömme. Tällä hetkellä työstämme kompromisseja – Meillä oli alustava kokous eilen. Katsoimme ensimmäisiä. Silloin jo olin luvannut lisäkompromissia siinä minulle kotitehtäviä. Kun kiertotaloudesta aamupäivällä äänestettiin, saatiin hyvää suuntaa joihinkin vähän ongelmallisempiin kysymyksiin kuin kiertotalous, vihreät työpaikat tietenkin liittyvät yhteen. Eli muutamalla alalla meillä taitaa olla eriviä kantoja. Yhdymme pyrkimään kompromisseihin. Kohta 14 on yksi tällainen kohta. Se erityisesti katsotaan kannustimia ja hankaluus kannustimien osalta, kai liittyy näihin sitoviin tavoitteisiin. Voi olla, että löydämme kompromissiratkaisun, joka ei mainitse spesifisesti niitä, mutta voimme sitten äänestää muutamasta tarkistuksesta, 131 esimerkiksi Guelta, jossa viitataan erityisesti tiettyihin tavoitteisiin, jotta voimme pitää kiinni perusajatuksesta ja sitten katsoa, mitä ihan tähän täsmälliseen yksityiskohtaan voidaan sanoa. Toinen ala kohta 16, jossa puhutaan siitä, miten uusi hankintadirektiivi voidaan ottaa huomioon tässä ajatellen ympäristö- ja sosiaalisia kysymyksiä. Ja miten paljon haluamme tätä, tähän vaikuttaa tähän suuntaan nyt tai myöhemmin. Ottaisin mielelläni kollegoiden kommentteja vastaan siitä, onko edustaja Mannin tarkistus 143 joka vähän laajemmin sanoi, että tutkitaan, onko tämä oikea tie edetä. Ei siis vasta ihan minun kantani, jonka mukaan tämä on oikea etenemistä. Ehkä pääsemme sopuun tuosta ja ehkä myös jotkut alueiden komitean kannat, jotka ovat tarkistuksessa, niin 145, kun halutaan selvittää joitain tuon direktiivin yksityiskohtia jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Sitten johdan tuossa kappaleen F-kohta. Tässäkin meillä on mielipideeroja, erityisesti kun ajatellaan sitä, miten siirrettäisiin verotaakkaa työstä. Kiertotalousäänestyksessä tästä äänestettiin. Eli miten siirryttäisiin työvoiman verottamisesta alkuperäisessä niin riippuu siitä, että verotus siirtyisi enemmän ympäristöverotuksen suuntaan, hyvin tunnustaen tietyt ongelmat, joita tässä voisi tulla esiin. SED ja GUE molemmat tekivät tähän liittyviä tarkistuksia. Asiantuntijat esittävät, että tämä osittain myös antaa kannustimia investointeihin tietyille aloille ja näin syntyisi työpaikkoja. Katsotaan, voisimmeko löytää tämän sopia tästä. Vielä muita aloja, joista olemme pidemmänkin samaa mieltä. Esimerkiksi sukupuoli, ulottuvuus naisten oikeuksien valiokunnan kanta on tiukka. Ehkä tarkistukseen 117 voitaisiin yhdistää tuo, niitä selkeästi sanotaan, jos syntyy uusia työpaikkoja tai muutoksia työpaikoilla – työmarkkinoille. Haluamme päästä eroon tuollaisista sektorikohtaisista kysymyksistä, kun varmasti te tasa-arvolle on paljon enemmän sijaa ja paikka kuilun tukkimiseen, myöskin kun ajatellaan ihmisarvoista työtä. Ihan hyviä tarkistuksia on osaamisesta, pätevyydestä, osaamisen kehittelemisestä varmasti voitaisiin yhdistää noita tarkistukseen 197 ja 98, 99 ja 100 SED- ja EPP-ryhmiltä. Tämä liittyy pitkälti osaamiseen. Varmasti voimme löytää tien tässä edetä niin, että pidämme mielessä sen, että tämä on suurten mahdollisuuksien ala. Meidän on huolehdittava siitä, että siirtymä tapahtuu järkevästi Osaamista, järkeviä kannustimia tarvitaan, jotta yritykset, erityisesti pk-yritykset ja mikroyritykset, tämä oli asia, joka tuli myös esiin tarkistuksessa, että todella annetaan täydet mahdollisuudet luoda ihmisarvoisia kunnollisia työpaikkoja tällä alalla. Ei siis huonosti maksettua pätkätyötä, vaan tie eteenpäin, joka voi olla hyväksi yhteiskunnalle sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. Mielelläni kuuntelen kollegoiden kantoja ja teen yhteistyötä edellään tässä rakentavassa hengessä. Kiitos. Kiitos. EPPn edustaja Klune. Chairperson and, um... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia edustaja Lambertille kommenteista. Meillä oli eilen esittelijän ensimmäinen kokous näitä lisäyksiä, voidaan, voidaan puhua lisäyksistä kuin tarkistuksista tähän alkuperäiseen komission tiedonantoon. Minä itse voisin tehdä koko äh, alueeseen tai pätevyysalueeseen erotuksia, muutos, muutoksia. Pitäisi erityisesti tukea pätevyyden kehittämistä, pätevyyden saamista – eurooppalaisten pätevyyksien luokittelujärjestelmää pitäisi käyttää hyväkseen aukkojen täyttämiseen ja vihreiden pätevyyksien luomiseen. Ja pitäisi myöskin Euroopan sisäistä liikkuvuutta tukea. Tietyillä alueilla on tiettyjä mahdollisuuksia ja työpaikkoja tarjolla. Etelän eurooppalainen järjestelmä voitaisiin auttaa tässä. EURES-järjestelmä muun muassa. Ja tässä vihreässä talossa on paljon potentiaalia tarjota korkeatasoista työpaikkaa. Korkeatasoisuus on asia, mitä pitää mainita tässä. Pitää tehokkuutta lisätä rakennuksissa, uusiutuvia energialähteitä käyttää, kiertotaloutta tukea. Tämä kaikki liittyy kierrätykseen. Ja tässä on paljon potentiaalia jäljellä pk-yrityksille, vihreän talouden alalla. Joten tämä oli tärkeää tukea heitä. Parista asiasta voidaan puhua vielä, että yritetään työnteovertuksesta poispäin. Tietenkin pitää miettiä myös, mitä minkälaisia vaikutuksia tällä on sitten alhaisen pätevyyden työvoimaa ja että siirryttäisiin työvertuksesta ympäristövertukseen, mitä vaikutuksia tällä sitten olisi. Sitä sitovien tavoitteiden luominen pitää taata, että on olemassa lainsäädäntöä, joka on paremmin toimivaa. Toivottavasti tästä voimme myös puhua. Kiitoksia Rova Lambertille. Hän on vaikea tehtävä etsiä kompromisseja. Mutta odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan aiheen tiimalta. Kiitos. Asiateen varjoesittelijä Jan Keller. Olkaa hyvä. Jak było rzeczeno, przedłożona sprawa se zabývat for... Kiitos. Kuten jo sanottiin, mietintö käsittelee vihreää työllisyyttä. Keskeisen tärkeää on se, että ei puhuta mistä tahansa työpaikasta, vaan kunnollista, kunnollisesta työpaikasta, johon liittyy monia tekijöitä, joista mainitsen ainoastaan muutaman. Ensinnäkin me painotamme työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Usein se ei ole täällä näkyvillä. Mielestäni tilanne on nyt vielä vaikeampi koska työmarkkinaosapuolet usein ovat vastustajia vihreän työllisyyden osalta. Sanon tämän, kun minulla on paljon kokemusta. Työmarkkinaosapuolet ovat aina hyvin varovaisia, kun puhutaan vihreistä työpaikoista. Ei siksi, että vastustettaisiin jotenkin ympäristönäkökantaa, vaan usein hyvin palkattu teollisuuden työpaikat näin katoavat ja sitten syntyy uusia työpaikkoja, joista ei saa kunnon palkkaa, jotka ovat epävarmoja. Näistä syistä on vaadittava, että vihreät työpaikatkin ovat kunnollisia työpaikkoja. Jos näin käy, niin myös ammattiliitot siirtyvät vihreämmälle tielle. Toiseksi vihreät työpaikat ovat usein naisten työpaikkoja. On huolehdittava siitä, että miehet ja naiset ovat tasa-arvoisessa asemassa työmarkkinoilla. Mutta jos haluamme naisia vihreisiin töihin, on huolehdittava siitä, että usein on kyse matalapalkkatyöpaikoista. Ja haluaisin vielä toistaa sen, että matalapalkka-aloilla on huolehdittava myös tasa-arvosta. Kolmanneksi, mitä tulee verotaakan siirtämiseen työstä ympäristöön, on muistettava se asia, että se on tässä tavallaan vero, joka johtaa siihen, että jos vero toimii hyvin, verotuloja on tulevaisuudessa yhä vähemmän. Ja näin on kuitenkin huolehdittava siitä, että on riittävästi rahaa turvaamaan työpaikkoja vihreällä alalla. Koska jos on vain epävarmoja pätkätyöpaikkoja, niin uhkana on se, että vihreä työllisyys johtaa köyhyyteen. Tämä olisi haitaksi naisten asemalle ja haittaisi ammattiliittojen tukea. Tuen esittelijä Lambertin tarkistuksia ja tuen myös sitä ajatusta, että mukaan otetaan sitovat tavoitteet. Tämä on ihan elintärkeää. Emme voi sanoa, että haluamme pelastaa maapallomme, mutta se ei ole mikään sitova tavoite koska silloin näyttäisi siltä, että varsinaiset tavoitteemme löytyvät muualta. Kiitos. Kiitos edustaja Keller. Edustaako joku alderyhmää? Ilmeisesti ei. esr ryhmä Ei myöskään. Lynn Boylan? Edustatteko häntä? Olkaa hyvä. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan täällä Guen varjoesittelijää. Ja pitää sanoa, että me olemme aika tyytyväisiä kompromissitarkistuksiin. Kiitos edustaja Lambertin rakentavasta työstä, mitä hän on tehnyt. Er- erittäin tärkeää säilyttää viitteet vihre, viitteet vihreisiin työpaikkoihin. Vihreät työpaikat ovat arvokkaita, niiden pitää olla hyvin palkattuja. Me vastustamme mitä tahansa yritystä poistaa nämä ää, käsitteet. Ihmisarvoinen ja varma työ. Tarkistus neljä, jossa puhutaan siirtymisestä vihreään talouteen meidän mielestämme työntekijöillä ja ammattiliitolla pitäisi olla keskeisempi rooli tässä siirtymävaiheessa. Tällähän pyritään mm, kasvattamaan työpaikkojen määrää. Komission täytyy väl, välittää selkeä viesti. Mietinnöstä pitäisi tulla se kuva, että työntekijät ja ammattiliitot osallistuvat tämän prosessin joka vaiheeseen. Jos puhumme sitten ympäristöverosta, epäilemme vähän tätä komission ehdotusta. Emme me vastusta periaatetta, että saastuttaja maksaa toiminnastaan. Mikä meitä sitten huolestuttaa on se, että jotkut verot, joita jäsenvaltiot nyt keräävät, joita puhutaan ympäristöveroina, eivät niitä ei sovelleta suuriin saastuttajiin. Näitä veroja peritään vain yleensä kuluttajilta ja yhteiskunnan heikoimmilta, alimmilta kerroksilta ja väestöryhmiltä. Tämä pitäisi sanoa selkeästi mietinnössä. Viimeksi työehtosopimus neuvottelusta ja työehtosopimuksista yleensä. Ryhmämme on sitä mieltä, että työehto sopimuksiin pitäisi sisällyttää sosiaaliset ja ympäristölliset kriteerit. Se on tärkeä kohta, joka voisi tehdä selkeän eron ja saada aikaan sen, että valtiot, jäsenvaltiot ja hallitukset panostavat enemmän yhteiskunnalliseen kohesioon. Lopuksi haluan onnitella vielä kerran Rova Lambertia hyvästä työstä, jota hän on tehnyt. Thank you. Laura Ag- Kiitos. Laura Agea, EFTDn varjoesittelijä. President. Kiitoksia vielä kerran puheenjohtaja. Haluan vain pelkästään todeta, että olemme aivan samoilla linjoilla, kompromissilinjoilla, joita Jean Lampard on täällä muotoillut. Tässä on monia asioita hän on ottanut mukaan kompromisseihin, jotka ovat meistä tärkeitä asioita. Tähän tarkistukseen tehty muutos, jossa pyysimme tästä tutkimuskeskusten perustamista, jossa voitaisiin luoda uusia projekteja, uusia teknologioita käyttää, uusia patentteja luoda vihreän talouden osalta – tämä yhteistyö voisi myöskin luoda työpaikkoja. Tässä mentäisiin myöskin ei pelkästään työpaikkojen luomiseen, vaan myöskin suojeltaisiin luontoa samalla. Niissä paikoissa, joissa ei ota kestävyyttä ja ympäristöä huomiseen, niin voidaan luoda aina paljon paljon työllisyyttä, mutta sitten loppuksi me maksamaan tästä hinnan planeetallamme, joka vaatii tästä oman hintansa. Joten olemme todellakin hyvin pitkälti samaa mieltä kollegan kanssa. Ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous eilen oli erittäin myönteinen kokemus tietenkin verotuksen siirtämisestä, painotuksen siirtämisestä, tästä olen vielä vähän epäröivä. Totta kai meidän pitäisi erottaa politiikkaa, joka on tehokasta. Ja mietin tätä, mitä puhuin täällä aikaisemmin, niin minun mielestäni ei pidä luoda sellaista vihreää taloutta, joka sitten aiheuttaa aiheuttaa hyvin vakavia ympäristövaikutuksia. yleensä rakennustoimet aiheuttavat ympäristövahinkoja, joten kyseessä ei ole pelkästään se, että katsotaan tässä ihmisiä, vaan myöskin katsotaan työpaikkoja, yrityksiä, maaperää, jota käytetään. Tässä on hyvin laaja sektori kyseessä vihreän talouden osalta. Ja näissä kriisitilanteissa vihreä talous ja vihreät työpaikat ovat todellakin tervetulleita. Ehkä kyseessä on ainoa sektori, joka voi vielä kehittää uusia työpaikkoja ja taata olemassa työpaikat. tietenkin myöskin sukupuolten välinen tasa-arvo, palkka-eriarvoisuuden poistaminen ja työmarkkinoiden järjestöjen mukaan ottaminen. Kaikki nämä ovat tärkeitä toimia, jotka ovat ehdottomasti tarpeen, joita voidaan ilman muuta tukea. Thank you. Uh... Kiitos. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille. Äänestys 16. päivä kesäkuuta valiokunnassa ja täysistunnossa vuoden 2015 syyskuussa. 2020 esityslistalla viimeisenä kuitenkin tärkeänä aiheena yhden miehen rajavastuuyhtiöt – 245 tarkistusta käsitellään. Nämä on tehty tämän direktiiviehdotuksen, jolla esitetään yhden miehen revastuyhtiöiden perustamista. valiokunnan mietintö. Työllisyysvaliokunta pyyntö sääntöön 54 puheenjohtajakokouksessa hylättiin annan puheenvuoron esittelijälle Jutta Steinrukille. Kiitos paljon puheenjohtaja. Uskoakseni voin puhua melko lyhyesti. Viime viikolla järjestimme varjoesittelijöiden kokouksen, jotta voisimme keskustella siitä, mitä teemme tarkistuksille, jotka pitkälti ovat samansuuntaisia. Me totesimme, että laaja tuki on kompromissiehdotuksen hylkäämiselle. Siksi sanoimme, että meidän ei tarvitse työstää oikeastaan kompromisseja, koska suuntamme on selvä. Ja se on hyvä merkki, hyvä viesti. Komission tulisi nyt esittää uusi ehdotuksensa, jossa eri ryhmien huolenaiheet tulisi ottaa paremmin huomioon. Se oli se viesti, joka lähti täältä valiokunnastamme. Kiitos. Kiitos. EPPn varjostelijä, olkaa hyvä. I'm going to apologize that he's not here. Älkää sanoa jollekin paikan päällä. EPP tukee aina pk-yrityksiä ja pitää aina tukea heidän toimijansa. Ja tämä ehdotus pyrkii yksinkertaisemaan yritysten perustamista, mutta tietenkin tässä on monia vaikutuksia, joita pitää ottaa huomioon. Tämä saattaa johtaa siihen, että tässä perustetaan tällaisia postilaatikkoyhtiöitä, ja työntekijöiden oikeudet myöskin ovat tässä huolenaiheena meidän pitää taata se, että kukin työntekijä on samalla tavalla suojattu, ja tällä saattaa olla vakavia vaikutuksia näihin suojatoimiin. Ja myöskin läheisyysperiaate pitää ottaa huomioon tässä. Joten EPPn esittelijä on valmis tukemaan sen, että tämä ylättäisiin, tämä ehdotus. Kiitoksia. Thank you, Mr. Krasnodebski. Kiitos, edustaja Kandeski. Jetzt Deutsch. Ehkä vai, vaihteeksi Saksaa, jos teille sopii. Halusin sanoa, että periaatteessa ajatus on tietenkin hyvä. Ja olemme tukeneet tätä tavoitetta. Tavoitetta, että helpommin voitaisiin toimia rajat ylittävästi, erityisesti ajatellen pk-yrityksiä. Valitettavasti kuitenkin No ei minulla ole ihan samoja kaikkia varaumia, mutta monilta osin minulla on samat huolenaiheet, saman kuin puolalaisilla yrittäjillä, joita olen tavannut esimerkiksi toimipaikan jakaminen. Eli en ole varma, saammeko enemmistöä hylkävälle kannalle ehkä äänestämme tyhjää, mutta kuitenkin parempi hanke olisi varmasti sopivampi. Kiitos. Onko täällä alderyhmän edustajaa? Ei. Entä Kuen edustajaa? Ei myöskään. Joten puheenvuoron saa vihreät. Ei. Then I'll uh, ask uh, the committee. No siinä tapauksessa antaisin puheenvuoron komissiolle. Anteeksi, unohdinko jonkun? Laura Gea, anteeksi, olkaa hyvä. Saro brevissima. Vain lyhyesti. Oikeastaan puhun edustaja Beginin nimisessä. Hänkin oli valmistellut puheenvuoron tähän liittyen. Mutta hän sanoisi juuri samat asiat, mitkä täällä mainittiin. Että ei pidetä tätä keskustelua turhaan tässä. Ja kuten täällä todettiin, juuri kollega David Kasan nimissä, niin tosakin on ongelmana se, että tässä tuetaan mekanismeja, jotka eivät ole avoimia, jotka eivät ole hyödyllisiä, joten esittelijä on samaa mieltä, meidän varjoesittelijä on samaa mieltä, että pyydetään tämän ehdotuksen hylkäämistä. Thank you. Are there... Kiitos. Haluaako joku esittää kommentit komission nimissä? Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että meidän pitää nyt vain merkitä muistiin melko selkeä kanta, joka valiokunnasta on esitetty. Kyllä. Ja kuulemme huhuja neuvoston kokouksista, mutta nyt ei ole oikea aika keskustella niistä. Selvä. Työllisyysvaliokunnassa äänestys 23. päivä kesäkuuta. Juurivaliokunta äänestää 15. päivä syyskuuta. Näin olemme päässeet tämän kokouksen loppuun. Seuraava kokous 15. ja 16. päivä kesäkuuta täällä Brysselissä. Kiitos kaikille mielenkiintoisista keskusteluista ja mietinnöistä. Mukavaa viikonloppua. Kiitos.